Proszę Państwa, Proszę Państwa, jeśli można, czas ucieka. Niin, aika rientää. Tänään on tiivis esityslista yhteisessä kokouksessamme. Täällä jo sanottiin, että pitäisi aloittaa. Itse olen Czesław Siekierski. Agrivaliokunnan puheenjohtajana minulla on ilo avata tämä kuulemistilaisuus. Ja nyt haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi kaikki osallistujat yhteiseen kokoukseemme. Kaksi valiokuntaa. Erityisesti haluaisin kiittää Latviaa puheenjohtajamaana sekä komission jäsentä Andrew Kaittisia, että hän hyväksyi kutsumme. Ja toivotan tervetulleeksi vielä kerran. Kuten tiedätte, järjestämme kuulemistilaisuuden osana sitä, kun valmistaudumme lainsäädäntötyöhömme kahdesta komission ehdotuksesta. joita Agri- ja envivaliokunnat yhdessä työstävät, ne ovat yhteisvastuulla. Julia Moi Agri-valiokunnasta ja sitten Renate Sommer envivaliokunnasta ovat esittelijät. Tervetuloa rouvat esittelijät. Hetken päästä saatte puheenvuoron. Haluaisin painottaa, että 2008 vuonna, kun hyväksyttiin 3. syyskuuta päätöslauselma eläinten kloonaamisesta. Agrivaliokunnan aloitteesta parlamentti vetosi siihen, että tehtäisiin erityinen ehtous, joka käsittelisi eläinten kloonauksen ongelmia eläintar- elintarviketuotannossa. Olen varma, että tämä tapahtuma on valiokunnallemme tärkeä monimutkainen ongelmakenttä ja että pystymme käymään tästä avointa ja hedelmällistä keskustelua, ottaa huomioon eri näkökohdat, jotka täytyy ottaa huomioon tässä erityisen tärkeässä ja vaikeassa, hyvin arkaluontoisessakin yhteiskunnallisesti teemassa. Tässä on kolme osaa kokouksessamme. Instituutioiden korkearvoiset edustajat puhuvat ensimmäisessä osassa, sitten ensimmäinen paneelikeskustelu, jossa esiintyvät elintarvikealan toimijat ja eläinten hyvinvointiin keskittyneet asiantuntijat. Sitten toisessa paneelissa keskitytään tieteellisiin ja eettisiin näkökohtiin ja kuluttajien näkökulmaan. Kunkin osan jälkeen on sitten aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Kollega Giovanni Lavia Kuten tiedätte, on ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Hänellä annan puheenvuoron ja sen jälkeen tietysti myös esittelijämme. Olkaa hyvä puheenjohtaja Lavia. Teillä on puheenvuoro. Thank you. I would, uh, first... Kiitoksia kovasti. Haluaisin ensinnäkin kiittää uh, kollega Sikierskiä hyvästä työstä Eläinten kloonaus maataloustuotantotarkoituksiin on ollut pitkän aikaa ympäristövaliokunnankin huomion kohteena, ja minulla on kunnia olla tämän valiokunnan puheenjohtajana. Konsiliaatioprosessi <clears throat> vuonna 2011 epäonnistui juuri sen vuoksi, että oltiin epä, erimielisiä kloonaussäännöksestä. Sen jälkeen Envi-valiokunta on monta kertaa peräänkuuluttanut komissiolta uutta ehdotusta, joka koskisi kloonausta ja joka olisi erillinen uusi elintarvike tekstistä. Komission ehdotus vuodelta 2013 pyrki vastaamaan tähän pyyntöömme, eli että kielletään kloonaus tarkoituksiin kielletään myös eläinkloonien tuonti ja pyydetään kloonieläimisistä eläimistä tehty ruoka. Kuitenkaan jäljitettävyyteen ja merkitsemiseen ei kiinnitetty huomiota. Ei myöskään puhuttu kloonattujen eläinten jälkeläisistä eikä <clears throat> lisäysaineistosta, jota saadaan kloonatuista eläimistä. Ja siksi olen tyytyväinen siihen, että tänään pidämme tämän kuulemistilaisuuden ja että komissaari Andrew Kaitis, samoin kuin Latvian pysyvän e- edustajan sijainen Stahl Meistars ovat täällä. Meillä on myös kuusi arvovaltaista vierasta asiantuntijaa, ja toivottavasti me kykenemme tässä kokouksessa valaisemaan tätä kloonauskysymystä, kloonausta maataloustarkoituksiin. Kiitos. Bardzo dziękuję. Kiitän kovasti. Ja nyt sitten esittelijöiden alustukset. Ensimmäisenä alustajana edustaja Moi, joka on siis maatalousvaliokunnan edustaja. Olkaa hyvä. Pyydän, että pidätte aikataulusta kiinni. Lyhyet esitykset. Allora, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon kollegat, haluan ennen kaikkea kiittää teitä siitä, että olette täällä tässä ensimmäisessä keskustelussa, jossa käsitellään tätä tärkeää asiaa, joka koskee kaikkia meitä – tässä on kyse eläinten kloonaamisesta ja se on erittäin arkaluontoinen asia. Ja siihen täytyy, sitä käsiteltäessä täytyy ottaa huomioon kaikki ne seuraamukset, joita kloonaamisesta ja kloonituotteiden markkinoille saattamisesta saattaa koitua meidän kansalaistemme terveyteen ja hyvinvointiin. Tänään meitä on, meiltä, on, meiltä edellytetään suurta tehtävää meidän täytyy määrätä lähestulkoon tulevaisuudesta, elintarvikkeidemme, ruokamme tulevaisuudesta ja koko yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ja siksi äh, haluan mielelläni kuulla teidän kaikkien puheenvuoroja, mutta haluaisin itse kiinnittää teidän huomionne muutamiin seikkoihin, jotka kannattaa ottaa huomioon ja äh, joista meidän analyysiemmekin tulisi lähteä. Ensinnäkin on selvää se, että että tästä asiasta ollaan aika epävarmoja Euroopassa. Meillä ei ole yhteistä linjaa. Sen osoittaa muun muassa se, että vuonna 2011 ei saatu yhteisymmärrystä uuselintarvikkeista, eikä haluttu, ei päästy yhteisymmärrykseen myös siitä, että kloonieläimistä tehty, tehdystä, tehdystä elintarvikkeista saataisiin mitään ratkaisua. Nyt pyydämme, että komissio tekisi uuden ehdotuksen ja tarjoaisi meille ratkaisuja se, että komissio on nyt luvannut ryhtyä tekemään työtä, on hyvä pohja tulevalle työllemme. Kun näitä uusia sääntöjä ja lakeja tai lakitekstejä tarkastellaan, täytyy ottaa huomioon eläinten terveys, mutta myös ne vaikutukset, joita kloonieläimistä tehdystä ruuasta saattaa olla ihmisille, kun ihmiset syövät näitä ruokia. EFSAn arvion mukaan, tai siis meidän täytyy ottaa huomioon EFSAn analyysi, ja sen mukaanhan on löytynyt aika paljon aukkoja siinä tieteellisessä näytössä, jota meillä tällä hetkellä on saatavillamme. Esimerkiksi kun ajatellaan, miten näiden kloonattujen eläinten jälkeläisiä käytetään, on kuitenkin muistettava, että meidän täytyy kaikessa toiminnassamme ottaa huomioon luonto. Muuten saatamme aiheuttaa hallaa luonnolle. Meidän täytyy selvittää, mitkä ovat toimimme vaikutukset ennen kuin ryhdymme toimimaan. On tietenkin erittäin tärkeää myös suojella kuluttajia ja kuluttajien terveyttä ja haluaisinkin todeta, että meidän prioriteettinamme on kiinnittää erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin. On artiklassa, muun muassa Lissabonin sopimuksessa puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja se on otettava huomioon. Kaikki nämä se täytyy ottaa huomioon ylen katsomatta yhtäkään ulottuvuutta. Eläinten hyvinvointi täytyy tukea, taata niin, että se on samalla tasolla kuin kansalaisten kuin kuluttajienkin ja sitä ei pidä ylen katsoa kun otetaan huomioon tämä teema ja tämän teeman tärkeys, niin meillä on todella paljon vastuuta kannettavamme. Toivon, että kaikki yhdessä teidän kanssanne, varjoesittelijöiden kanssakin yhdessä, voimme saada aikaan tuloksen, joka on Euroopan kansalaisten etujen mukaista. Odotankin tässä kiinnostuneena asiantuntijoiden esityksiä. Varmasti nekin auttavat meitä jatkotyössämme. Kiitos. Dziękuję. Pani poseł bardzo Kiitos. Sitten edustaja Sommer, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin tervehdin kaikkia kollegoja, komissaari, kuten muillekin. Ja hyvä, että sitten tämä kaksi valiokuntien yhteiskokous tästä tärkeästä asiasta on nyt saatu järjestetyksi. Me olemme tehneet oikein, oikein hyvää työtä, me kanssa esittelijät keskenämme alusta asti. Ja eh, minä eh, jään tässä mielenkiinnolla odottamaan tilaisuuden antia. Eh, Ovat, on paljon ihmisiä täällä, on paljon ihmisiä täällä, jotka eivät välttämättä ole niin hyvällä tästä koko asiasta 2008 vuodesta asti olemme tämän uusilintarvikeasetuksen tiimoilta niin ikään tätä, tätä seikkaa pohtimeet, että nyt on tämä uusilintarvikkeet on uudestaan jämähtänyt paikoilleen nimenomaan juuri näiden eläinten kloonausten johdosta. Ja näin on päätelty, että kloonaukselle ehkä tarvitaan ylimääräinen erillislainsäädäntö, niin kuin tarvitaankin jos ajatellaan tätä koko kloonaustematiikkaa, tuolla aikoinaan Euroopan parlamentti keskusteli tästä aika yksimielisessä hengessä, eikä syttynyt ollenkaan siihen ajatukseen, että, että, että, että kloonattujen eläimiä käytettäisiin sitten ollenkaan esimerkiksi lisääntymiseen tai uusma-aineiston tuotantoon. Se sitten jäi silloin, ja nyt uudestaan uudella, uuden parlamentin vaalit kaudella. Aikoinaan käsiteltiin myös osana eläinsuojelua. Kuluttajien suojelu on niin ikään tärkeä tekijä. Tässä tietenkin sitten maatalous, maatalusta, karjan kasvatusta unohtamatta jos ajatellaan maailman, maailmanlaajuista kehitystä, kehitystä, kaikki tämä on otettava huomioon ja antavat kaikki eväitä aika mielenkiintoiselle kuulemistilaisuudelle. Siitä olen aika vakuuttunut. Kiitos. Nyt ilolla välitän puheenvuoron Juri Stalmeistersille, joka on siis pysyvän edustajan sijainen Latviasta, Latvian puheenjohtajamaan nimissä. Pyydän, että pidätte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dear committee chairs, uh, Mr. Uh... Hyvät valiokunnan puheenjohtajat, Sikierski, Lavia, hyvä komissio jäsen, Andrei Kaitis, hyvät esittelijät, hyvät vieraat. On todellakin suuri ilo olla täällä tänään tässä Agrianin yhteisessä kuulemistilaisuudessa eläinten kloonauksesta ja kiitos tästä kutsusta teille ja tervetuloa sanoista. Mielelläni valaisen sitä, mikä, mikä tilanne neuvostossa on näissä asioissa. Kuten aiemmat puhujat, minäkin aloittaisin sanomalla muutaman sanan ehdotuksen taustasta. Ja kuten kaikki tiedämme, EUn kloonauspolitiikka on pitkäaikaista. Siinä on ollut monimutkaisia toimijoiden välisiä keskusteluja. Se tuli jälleen poliittiselle esityslistalle sen jälkeen, kun elintarvike, uusi elintarvikeehdotus neuvottelut karjoutuivat 2011. syy tietysti epäonnistumiseen oli kloonatuista eläimistä ja jälkeläistä saadut elintarvikkeet. Silloin ei löydetty ratkaisuja, jotka olisivat olleet toteuttamiskelpoisia ja tyydyttävän kaikki odotukset. Sen vuoksi meillä on nykyinen lainsäädäntö, jonka mukaan elintarvikkeet 13 eläimistä tarvitsevat ennakkoluvan markkinoinnille, eivätkä sinänsä estä klonaustekniikkaa. Eli kaikkien pitäisi pitää mielessä, että pääargumentti, miksi komissio ehdotti erikseen eläinteklonauslainsäädäntöä, oli 2011 vuoden tapahtumat, eli nyt on molemmille yhteislainsäätiöille ja komissiolle olennaista muistaa tämä tausta, että voidaan nyt sitten välttää aiemmat virheet ja päästä eteenpäin. Tässä mielessä haluaisin painottaa, että vireillä olevan työn merkitys uuselintarvikeasiassa on kovin tärkeä. Ja tässä haluaisin painottaa, että ehdotus uuselintarvikkeesta pyrkii siihen, että uudet innovatiiviset äh, elintarvikkeet pääsisivät EU-markkinoille samaan aikaan, kun korkeat turvastandardit voidaan pitää ynnällä. Toisaalta molemmat ehdotukset kloonaustekniikan kieltämisestä ja sitten kloonatusten eläinten tuomiselle ja kloonien asettamiselle markkinoilla ovat tärkeitä. Haluaisin painottaa, että näillä ehdotuksilla pyritään myös käsittelemään eettisiä huolenaiheita ja eläinten hyvinvointiasioita yleensä. Ja nyt haluaisin hahmotella sitten neuvoston lähestymistapaa molempiin asioihin. On tärkeää ymmärtää, miten neuvosto näkee asian ylipäänsä. Eikä ole salaisuus, että neuvosto on sitä mieltä, että kloonausta täytyisi käsitellä erikseen uusilintarvikeehdotuksesta, koska uusilintarvikelainsäädäntö pyrkii luomaan vakaan pohjan innovoille Euroopalle eikä säännellä kloonaamiseen liittyviä asioita. Ja Latvia puheenjohtajamaana on edelleen tällä kannalla vakaasti. Eli haluaisin myös käyttää tätä tilaisuutta ja kehottaa neuvottelun osallistujia pitämään tämän näkökohdan mielessään. Eli nyt täytyisi pystyä hyväksymään asiaan liittyvät asiat, kuten alan edellytysten helpottaminen sekä erityistoimet sitten perinteisten elintarvikkeiden osalta kolmansista maista ja keskusluvananto. Tässä sitten voidaan tarjota suotuisa ympäristö EUn elintarvikealalle samaan aikaan pitäen yllä korkeita elintarviketurvallisuusstandardeja. Sitten neuvoston työstä kloonausehdotuksessa haluaisin kertoa teille, että huolellista teknistä tarkastelua on jo tehty neuvostossa ehdotuksesta ja olen varma, että kaikki tiedätte, miten arkaluontoinen kloonausasia on jäsenvaltioille. Ja tietysti haluaisin myös hahmotella joitakin pääosatekijöitä neuvoston keskusteluissa. Oikeudellisen välineen valinta, ehdotettujen toimien soveltamisala, kansainväliset säännöt ja tarkastukset ja niitä koskevat säännöt. Siinä neuvoston lähestymistapaa on tehdä työtä ratkaisujen puolesta, joilla ennen kaikkea on oikeudellisesti terve pohja, jotka perustuvat vaikutusten arviointiin. Ne voidaan toteuttaa, eivätkä jouda harhaan kuluttajia ja sitten lopultakin kansainvälisten kauppasopimusvelvoitteiden mukaisia. Siis kun pidetään nämä näkökohdat mielessä ja kun otetaan huomioon, miten arkaluontoinen asia on, niin meidän täytyy pyrkiä tasapuolisen kompromissiin, joka on pragmaattinen, teknisesti toteutettavissa, mukaan lukien jäljitettävyys ja merkinnät kloonattujen eläinten ja niistä saatujen elintarvikkeiden osalta. Johtopäätöksenä sanoisin, että neuvosto seuraa hyvin suurella mielenkiinnolla parlamentissa tehtävää työtä ja toivomme, että molemmat yhteislainsäätäjät pystyvät löytämään hyväksyttävän ratkaisun tähän arkuluontoisen asiakokonaisuuteen. Kiitos. Bardzo dziękuję. Kiitos Rastalmaistars neuvoston kannan esittelemisestä. Nyt haluaisin pyytää, että komission jäsen herra Andrew Kaitis esittelisi komission näkökulman. Komission jäsen, olkaa hyvä. Arvon puheenjohtajat, arvon valiokunnan jäsenet, esittelijät, hyvät kuulijat. Olen kiitollinen tästä ensimmäisestä äh, mahdollisuudesta keskustella teidän äh, ehdotuksistanne kloonauksesta. Kuten muistanette, me meillä oli asiaan liittyvä mandaatti aiemmassa komissiossa. Ja nyt virkistääkseni muistiamme haluaisin muistuttaa näiden ehdotusten sisällöistä. Ensimmäinen ehdotus liittyy eläinten kloonauksen kieltämiseen, eli siihen, että karjan, sikojen, vuosien, lampaiden ja hevosten kloonaaminen kiellettäisiin silloin, kun niitä kasvatetaan ja käytetään maataloustuotantotarkoituksiin ja myös markkinoille ei saisi saattaa näiden kloonattujen eläinten tuotteita. Sitten toinen ehdotus liittyi sellaisen ruoan markkinointiin, jota on tehty kloonatuista ää, eläimistä. Kyse on siis muun muassa lihasta, tällaisten kloonattujen eläinten lihasta. Ja <clears throat> ensimmäinen liittyy lähinnä kloonaustekniikkaan, kun taas toinen ruokaan. Nyt viiden vuoden kuluttua ja siis, tai siis viiden vuoden kuluttua siitä, kun ehdotukset tulivat täytäntöön, komission tuli valvoa kloonauksen, kloonauskiellon toteutumista ja komissio raportoi tuloksista parlamentille ja neuvostolle. Hyvät jäsenet, se, että nyt puhun tässä sekä ympäristövaliokunnalle että maatalousvaliokunnalle yhtä aikaa osoittaa, että että tähän asiaan liittyy monia ulottuvuuksia ja se on monimutkainen. Parlamentti on onnistunut GMO-asiassa ja siksi ei ole mitään syytä siihen, ettemmekö me voisi löytää yhteistä kantaa myös kloonaukseen. Kloonaushan muodosti osan myös uuselintarvikekeskustelua ja huolimatta siitä, että Unkarin puheenjohtajakaudella tehtiin kovasti työtä, tämä sovittelu epäonnistui kolmen neuvotteluvuoden jälkeen, ja komissio on sen vuoksi pohtinut tätä tulosta ja ottanut vuoden 2012 työohjelmaansa uuden lainsäädäntöehdotuksen. Vastauksena parlamentin pyyntöön komissio on laatinut kaksi uutta ehdotusta, jotka ovat erillään elintarvikelainsäädännöstä, ja näistä nyt tänään keskustellaan. Olen kieli keskellä suuta tarkastellut näitä asiakirjoja ja nyt olen täällä kuullakseni teidän näkemyksiänne. Puheenjohtajien jäsenet, ymmärrän, että tämä asia on monimutkainen ja parlamentti samoin kuin komissiokin äh, <clears throat> joutuvat pohtimaan kaikkia äh, ulottuvuuksia, elintarviketurvallisuutta, eettisiä periaatteita, eläinten hyvinvointia ja terveyttä, äh, geneettisen monimuotoisuuden mm, asiaa ja myös tutkimusta ja kehitystä hyvä päätöksenteko tarkoittaa sitä, että saatetaan asiat tasapainoon, kuunnellaan faktoja ja näkemyksiä. Ja siksi minä, minäkin haluan tänään kuunnella teidän näkemyksiänne. Elintarviketurvallisuudesta puheen ollen luotan EFSAn arviointiin. Mitä tulee eläinten hyvinvointiin, tämä on erittäin vakava kysymys. Tosiasia on se, että kaikki eläimet, jotka ovat mukana kloonauksessa, jos on kyse esimerkiksi Ähm, surrogaattiemoista, sijaisemistä tai ähm, muista, niin joutuvat kärsimään. Eivät eläimet ole mitään objekteja, äh, tavaroita, hyödykkeitä. Äh, ja tämä heijastuu myös perussopimuksissa. Niissä sanotaan, että eläimet ovat tuntevia olioita. Ne ovat erittäin tärkeä osa maataloudesta. Äh, ja kloonaus ei välttämättä ole sellainen metodi, jota tarvitsemme, koska se saattaa tuoda muassaan kärsimystä eläimille. Kuitenkin me tiedämme, että joissain kolmansissa maissa on tehty erilainen valinta, ja tämä saakin meidät seuraavan kysymyksen äärelle. Mitä tehdä äh, kloonattujen eläinten jälkeläisten suhteen? Mehän äh, tuomme kloonattujen jär, eläinten jälkeläisten siemennestettä ja niitä äh, tätä siemenestä käytetään uusien eläinten jalostamiseen. Ja siksi tärkeää onkin etiketöinti. Tällä hetkellä te ette ehkä ole samaa mieltä komission kanssa, mutta kloonaukseen liittyvässä vaikutusanalyysissä tutkittiin useita optioita, kuten ruoan etiketöintiä. Ilmeni, että jos <clears throat> halutaan merkitä sellainen ruoka, joka on tehty kloonattujen eläinten jälkeläisistä, on erittäin kallista. Siksi päätimme, että emme ryhdy siihen välittömästi, mutta pohdimme, tutkimme edelleenkin asiaa ja komissio on jo teettänyt tutkimuksen, joka koskee koskee ruokaa, jota tehdään kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä. Ja tässä tutkimuksessa, joka on siis tekeillä, sen tarkoitus on ö, antaa tuloksia ö, lokakuussa 2015. Toivottavasti se antaa enemmän meille tietoa näistä kysymyksistä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluaisin nyt kuulla teidän näkemyksiänne tästä asiasta ja olisi oikein mukavaa, jos keskusteltaisimme kaikista optioista ja menisimme eteen yhdessä rintamassa. Kiitos. Państwa, w ten sposób mamy już za sobą sesję wprowadzającą. Näin tämä alustava osa on käyty läpi, jos olivat siis toiminnan edustajat, joten aloitamme ensimmäisen paneelin, joka koskee avainasemassa olevia asioita. jotka liittyvät agrivaliokunnan toimivaltaan, jotka liittyvät jalostukseen ja kloonaukseen ja eläinten pitämiseen. Ennen kuin pyydän alustajia pitämään puheenvuoron, niin vielä lyhyt alustus maatalousvaliokunnan esittelijän Tarvo Moilta. Olkaa hyvä, lyhyt alustus Tietysti jos haluatte pitää puheenvuoron. Ja Laura, ähm... Kyllä, kiitos. Niin, maatalousvaliokunnassa haluaisimme äh, kiinnittää huomiota tiettyihin teknisiin seikkoihin. Erityisesti meitä huolettaa eläinten hyvinvointi ja terveys. Ja aivan kuten Lissabonin sopimuksessa sanotaan artiklassa 13, niin mekin olemme sitä mieltä, että kyse on siis tuntevista olioista, ja kun lähdetään kloonauksen tielle, niin haluaisimme tiedä asiantuntijoilta, minkä verran kloonaus saattaa tuottaa kärsimystä eläimille. Haluaisimme nimenomaan pyytää, että asiantuntijat puhuisivat näistä asioista. Kiitos ja nyt herra Venneman joka on yksi kolmesta asiantuntijasta, jotka pitävät alustuksen ensimmäisessä paneelissa. Vielä kerran tervehdin kaikkia asiantuntijoitamme. Jan Fenneman on kotieläinjalastien eurooppalaisesta foorumista. Hän on myös Pagningenin yliopiston asiantuntijalainten lisäämisestä ja hänellä on pitkäaikainen kokemus hän on ollut myöskin ollut monen osaston päällikkönä Alankomaiden maatalousministeriössä. Sekä hän on ollut sekä valtiohallinnossa että yksityisellä puolella töissä. Saatte puheenvuoron. Kymmenen minuuttia teidän alustuksellenne. Olkaa hyvä. Eli nyt puhuu herra Vennaman. Olkaa hyvä. Thank you for... No niin, hyvä. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kutsusta saapua tähän tärkeään tilaisuuteen. Omalta puoleltamme olemme erittäin tyytyväiset siitä, että saimme tämän tilaisuuden esittäytyä. Ennen kuin menemme itse asiaan, haluan hieman taustoittaa Euroopan kotieläinjärjestöjen foorumia ja sen taustoja tästä kalvoitse esitetään, mutta nyt mennään ihan liian nopeasti. Siis tämä on jalostajien yhdistys, kattojärjestys, kattojärjestö, meidän jäsenjärjestömme ovat yksityisiä järjestöjä kotieläinjalostuksen piirissä. Monet ovat, ovat osuus, osuuskuntapohjaisia, eli että viljelijät ja eli jalostajat itse siis ovat näissä jäseniä. Meitä on äh, lähes 30 jäsenjärjestöä. Me, meidän äh, piirimme kuuluvat äh, lähes kaikki lajit, sijat, ka, siipikarja, märehtiät, vesiviljelyeläimet ja näin poispäin. Lähinnähän näistä kahdesta viimeistä aina puhutaan. Haluan todeta, että kloonaushan ei ole minkäännäköistä jalostusta, vaan se on tällaista lajin lisäystä, mutta tietenkin se heijastuu myöskin sitten jalokotieläin jalostukseen myöskin. Meidän yrityksemme pyrkii edes edistämään jäsentämme etuja, ajamaan etuja parlamentissa, lobbaamaan parlamentissa, Brysselissä ja muualla mitä tulee koko joukkoon erilaista päätöksentekoon liittyviä seikkoja eläinten hyvinvointiin, terveyteen, tämän tapaisiin asioihin, niin ikään olemme mukana tutkimuskentässä, seulomme tutkimustarpeita, piiristämme ja pyrimme sitten antamaan oman osamme, kantamaan oman kortemme kekoon 2020 strategian toteuttamisessa. Samoin FAPina me pyrimme edesauttamaan eurooppalaisia tutkimuksia ja tutkimushankkeita. Mitä sitten itse kloonaukseen tulee, minulla on yksi, yksi kalvo tästä ihan yksinkertaisuuden vuoksi minä äh, puhun tästä eläinten kloonauksesta, tämä kloonausehdotus ja muut, toinen ehdotus on tämä markkinointiehdotus, kuten tiedetään, mutta jatkossa huomaatte mitä ajan takaa. Tästä komissiohan jo äsken esitteli tätä äh, ehdotusta eläinten kloonaukseen. Kloonaus on kielletty eläinten äh, tällaiset sikiökloonien ja eläinkloonien maahantuonti on tuotanto. Täytyy muistaa se, että tämä ei kuitenkaan ole ihan sama asia. Tässä on tehtävä ero näiden alkioiden koska nämä alkioklonit ovat kloonien alku, itu, sieltä se alkio sitten, sieltä se klooni sitten lähtee muodostamaan tämän kaikille tiedoksi, minkä, minkä näköisiä tällaisia sukusolujen ja muiden alkioiden tuotantoa ei ole ollenkaan. Mitkä ovat sitten kloonauksen e-, edut? Haluaisin todeta, että se on siis tällainen lisäystekniikka, ei jalostustekniikka ollenkaan pohjimmiltaan. Siinä ei myöskään geneettisestä modifikaatiosta ole, ole kysymys, vaan siinä on, vaan tuotetaan uudestaan toinen kappale eläintä, joka jo on olemassa. Etuna on se, että kloonaus äh, voi lyhentää näiden sukupolvien välistä, välisiä äh, äh, siirtymäkausia ja vauhdittaa sitten jalostusprosessia, mikä on erittäin olennaista jalostuksessa, joka perustuu tällaiseen pyramidirakenteeseen, jos siellä on hyviä yksilöitä siellä pyramidin huipulla, aina kuluu hyvä ja topi aikaa ennen kuin sitten saadaan, saadaan nämä geneettiset edut leviämään sinne pohjalla asti siihen esimerkiksi teuraseläinkantaan, jos nyt vaikka sijoista puhutaan kloonauksessa sitten vähennetään arvokkaiden eläinten menettämisen vaaraa. Mehän käytämme hyvin nykyaikaista tekniikkaa, genomista valintaa, jos joka ei ole mitään modifikaatiosta, silläkään ei ole muuntelemista, siinäkään ei ole kysymys, vaan siinä yhteydessä huomataan jo, tai saadaan jo tietää eläimen jalostusarvo, mutta arvo vastasyntyneenä esimerkiksi sonnivasikka kysymään ei heti kyseen ollen heti tiedetä, onko siitä sitten suun jatkajaksi ja, ja ja olemaan hyvä kantaeläin sitten lajin kehittämiselle. Kloonaus äh, voi tässä äh, tulla arvoon arvomattoman. Komission ehdotus on äh, jalostussektorille hyväksyttävissä, ja miksikä näin? Ensinnäkin, koska se perustuu EFSAn riskinarviointiin useampaan kuin yhteen perustuu terveys- ja hyvinvointiargumentoinnille, niin täytyy kyllä myöntää, että Kaikkia ongelmiahan ei tietenkään ole vielä ratkaistu. On ole, olemassa vielä ä, terveysongelmia ä, suhteen synty, synty, syntymävaiheessa, synnytysvaiheessa usein on ongelmia, vasikointi on ä, tehotonta ja tuskaisaa. E, ja tällä hetkellä tietenkin elämme tällä kieltovaihetta, mutta ymmärrämme, että tämä on ohimenevä jakso näin on ma- mahdollista sitten palata arvioimaan asiantilaa uudestaan viiden vuoden kuluttua, ja olen varma, että tiedemiehet siihen mennessä ovat näistä ongelmista ison tukun ja onnistuneet ratkaisemaan. Tutkimuksellekaan ei ole asetettu tietoja, ei säilytyksellekään, eh, tietojen säilyttämiselle eikä myöskään lääke, lääketieteellisten välineiden käytölle ei ole estettä. Eh, ainoastaan eh, tällainen se, <clears throat> sukusolutuotanto on Eh, kiellettyä, eh, mutta koska sellaista muuta kieltoa ei sitten tälle tutkimukselle ole, niin se on oikein hyvä ja siksi meille on komission ehdotuksessa hyväksyttävissä. Totesin jo, että kun Euroopan parlamentti, komissio ja Euroopan, Euroopan eh, Eurooppa-neuvosto tulisivat sitten rajoittamaan enemmänkin tällaisten sukusolujen alkioiden tuotantoa, tuontia. Se olisi pahaksi sekä veljelijöille että jalostajille että sektorille yleisesti. Ensinnäkin hallintokustannukset olisivat kohtuuttoman raskaat kantaa, viljelijöille, kantaa viljelijöille ja jalostajille. Jäljitettävyys on pulmallista esimerkiksi Yhdysvaltain kaltaisissa maissa. TTIP-säännöstä tulee olemaan hyvin monimutkainen esimerkki tältä saralta. Ja tässä yhteydessä haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että se heikentäisi EUn kotieläinjalostajien kilpailukykyä. Ja haluan tätä nyt painottaa tässä. Jos tällaiset tekniikat, nythän en puhu pelkästään kloonauksesta, pitää enkä, ehkä mennä vieläkin pidemmälle tulevaisuudessa. Jos tällaisia ö, toimia sitten Euroopan unioni alkaa rajoittaa, tulemme häviämään taistelun Yhdysvaltoja ja muita Euroopan valtioita kohtaan. Ja jos Euroopan unionin pitää olla innovatiivinen, niin kuin pitääkin olla mielestämme, niin tämän tapaiset innovaatiot, ei, niitä ei jouda kahlita meidän mielestämme samalla tavalla kun nyt on suunniteltu. Kun puhutaan sitten tästä markkinointiehdotuksesta, meillä on oma, oma mielipiteemme siinä, että Tämä kielto ei heijastele EFSAn äh, kantaa. Tämä ei sinällään ole olennainen asia kortienajalostajille, mutta haluan tässä yhteydessä äh, mainita, että, että, että ei tämä kuitenkaan äh, vaikuta, mitä meidän kantamme siihen riippu siitä, mitä EFSA on sanonut. Ja jos ajatellaan, että, että tällaiset että, että, äh, esimerkiksi jälkeläisten äh, äh, tuotannon rajoittaminen, jos sitä aletaan rajoittaa, sekin olisi erittäin huono asia Euroopan kotieläinjalostuksen kannalta. Tämä on ihan avain, avainkysymys, en lähde tätä nyt tänään sen enempää painottamaan kuin jo äsken sen tulin sanoneeksi. Meidän neuvomme Euroopan parlamentille on, että direktiivit eivät varmaankaan ole ihanteellisia. Ymmärrän oikein hyvinkin sen, että tämä on kompromissia, kompromissitekstiä alusta loppuun. Meille ne ovat kuitenkin hyväksyttävissä ja me haluaisimme äh, välittää vahvan viestin Euroopan parlamentille ja neuvostolle, että älkää tekö tilanteesta enää hankalampaa ja tilan, pahentakaa tilannetta, <clears throat> vaan että Euroopan komission ehdotus on äh, hyväksyttävissä. Tässä viimeisellä kalvolla on nimeni ja yhteystietoni lisätietojen janossa. Voitte sen lähettää Jan Feneman in, info. Olen aina valmis keskustelemaan meppien kanssa tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos myös sitten tästä mahdollisuudesta jatkaa yhteistyöhön voimme asiantuntijuuttani hyödyntää. Vielä kerran kiitos. Sitten herra David, joka on Kopa Kokekan jalostuskarjakäsitelmän työryhmän varanpuheenjohtaja. Hän sitten esittelee viljelijöiden ja maataloususkuntien järjestön näkökulman näihin lainsäädäntöehdotuksiin. Herra David, myös johtajana keinesiemennys- ja jalostusorganisaatiossa Ranskassa. Pyydän nyt, että pidätte alustuksen. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Puhun Kopa Kokekasta ensin. Se on Toisaalta kopajärjestö, jossa ovat siis viljelijät. Ja sitten tämä KGK-puoli, joka on toinen osa maatalousosuuskuntien järjestö. Meillä on 66 jäsenjärjestöä edustavat noin 12 miljoonaa viljelijää, 22 000 osuuskuntaa. 230 miljoonaa vuodessa oli yhteinen liikevaihto ja tässä tavoitteena on puolustaa yleensä maatalouden etua jäsenten puolesta, viljelijät ja osuuskunnat, ja löytää yhteisen edun nimissä ratkaisuja. Ensimmäinen lausunto, jonka haluaisin teille antaa. Minä olen vähän matkustellut maailmalla ja voin vahvistaa, että kotieläinjalostajat Euroopassa noudattavat EU-lakeja. Kaikki on tehty eri lakien mukaan. Esimerkiksi eläinterveyslaki. Meillä on tarkat tarkastukset, Keinosiemenysasemat kaksi kertaa vuodessa eläinlääkintäviranomaiset kussakin jäsenvaltiossa. Ei se näin aina mene kolmansissa maissa. Eläinten hyvinvointi, tiedämme, Ilman sitä, että eläimet ovat terveitä, niin ei kyllä koskaan saavuteta mitään hyviä teknisiä ja taloudellisiakaan tuloksia. Eli maanviljelyn kestävyyden kannalta tarvitsemme joka tapauksessa terveitä eläimiä. Kotieläinjalostuslaki, kaikki järjestelmä Euroopassa tekevät komission kanssa yhteistyötä ja neuvoston kanssa uudesta lainsäädäntöehdotuksesta, jossa tohtori Fissel on siellä aloitteen tekijänä, ja jotta toimialamme voisi olla kilpailukykyinen ja voisi vastata markkinoiden yhteiskunnan tarpeisiin ja myöskin ottaen huomioon tarvikkeet. Toiseksi haluaisin kertoa, että kloonaus on monestakin syystä se ei ole, sen intressi on rajoittunutta meille. Ensinnäkin on huolia geneettisestä monimuotoisuudesta karjassa, mutta emme tarvitse kloonausta, koska jalostukseen meidän täytyy eri kantoja, erilaista pitkän tällä aikavälillä. Valitsemme hyviä kantoja, jotka ovat pitkäikäisiä, hedelmällisiä ja niin edelleen. Ja hyvin kestäviä rotuja täytyy saada aikaan. Ja täytyy ylläpitää myöskin geneettistä monimuotoisuutta. Sen vuoksi kloonaaminen on jalastusmielessä vähän höpöhöpöä. EU-markkinoilla myöskään hyväksytä tekni- tätä teknologiaa. Mainitsitte sen itse alustuksessa ja olemme samaa mieltä. Tällä hetkellä hyväksyntää klooneille ei ole EU-markkinoilla. Emme niitä tarvitse tällä hetkellä. Kolmanneksi, suuret kustannukset. Yhdysvalloissa Transover nettisivustollemme voi mennä, siellä tarjotaan klooneja Yhdysvalloissa. Se on kuuluisa yksi vasikka, jotta saisi sen 20 000 dollaria maksaa. Yksi vasikka siis. Noin 100 dollaria on vastaava kustannus Euroopassa, eli taloudellisista syistä ei tarvita, se ei ole kilpailukykyistä käyttää kloonaja tai kloonaamista tilalla. No viimeksi sitten alhainen tehokkuus. EFSA-raportin mukaan 2012 tehokkuus oli vain 13-25 prosenttia, kun sitä verrataan koeputkihedelmöitykseen. Niin, sori. Sitten meidän toinen näkökulmamme kloonaamiseen on, että tutkimusta ja tuotekehittelyä siinä täytyy jatkaa. Mainitsin sen vain kolmesta pääsyystä. Ensinnäkin, mitä paremmat tiedot meillä mekanismeista on, jonka myötä voimme jalostaa hedelmällisempiä eläimiä, on hyvin mielenkiintoista tuntea eri mekanismit. Toiseksi pitää yllä kilpailukykyä tutkimustiimien osalta EU-ssa. Ja sitten kolmanneksi tärkeä pointti meille. Eurooppalaista tieteellistä asiantuntemusta tarvitaan joka tapauksessa, erityisesti kansainvälisissä keskusteluissa, kuten transatlanttisella vapaakauppa-alueella. Meidän oma eurooppalainen asiantuntijuus täytyy saada käyttöön, eikä olla riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista asiantuntijoista. Toinen näkökohta, jonka ottaisin esiin, ei pidä aliarvioida kansainvälisen kaupan tilannetta. EUn lainsäädännön pitäisi olla sopusoinnussa kaikkien oikeussääntöjen kanssa. Geneettistä materiaalia vaihdetaan säännöllisesti EUn ja muiden maiden välillä. EU ei ole mikään saareke, kaikki sen tietävät. Meillä on naudanlihan tuontia siivikarjan, lampaanlihan tuontia, joten haaste eurooppalaisille tässä mielessä on, että miten sovitetaan yhteen kolme pääasiaa. Ensinnäkin reilu kilpailu jalostusalan välillä Euroopassa ja sitten muiden Euroopan ulkopuolisten alojen välillä. Sitten yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, se on tietysti parlamentin jäsenille tärkeä asia. Sitten luotettava jäljitettävyys. Sitten viimeisenä Kopa Kogeka pitäisi parempana sellaista EU-oikeuskehystä, jossa on asianmukainen oikeudellinen väline, mielestämme asetus, jota sovelletaan suoraan kaikkiin jäsenmaihin, on parempi kuin direktiivi, joka täytyy transponoida osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sitten samaan aikaan tietysti täytyy saada aikaan tehokkaat valvontamekanismit. Sitä tarvitaan. No sitten yksi pointti vielä, joka on tärkeä meille. Siis äh, kerron vain, että Euroopassa on etuliitesuffiksi, joka on käytössä jäljitettävyyttä varten klooneille. Kloonien jäljitettävyys voisi olla jalostusyrityksille käytössä, mutta kloonien jälkeenjäisille se onkin jo paljon vaikeampaa. Tarvitaan keskustietopankki, se on monimutkaista ja kallista. Ja EFSA-raportin mukaan ei ole tarvetta tehdä eroa kloonien ja kloonin jälkeisten välillä. Toinen pointti, jonka ottaisin esille, on se, että jäljitettävyys kar- nautakarjalle on kallista. Vähän on keskusteltu jäljitettävyydestä, erityisesti sähköisestä tunnistamisesta. Komission mielestä ei pidä olla pakollista karjaeläimille, vaikka se kyllä mielenkiintoinen pointti onkin ihan kustannusten takia. Tämä on avainasia. Jäljitettävyys klooneille. Tarvitaanko siihen sitten eläinkohtaista sähköistä tunnistamista? Se ratkaisu on tällä hetkellä kallis Euroopalle, eikä se saa Paljon vasta kaikua. Ajatellaan vaikka lampaita. Kopako Kogekan osalta haluan toistaa, että täytyy tehdä selkeä ero jälkeläisten ja huonien välillä. Sen vuoksi esitämme EFSAM asiantuntijalausuntoa tässä, se on selkeä siltä osin jälkeläiset, kolonien jälkeläisillä ei ole sitten eroa tavanomaisiin jälkeläisiin. Kloonaminen ei ole elintarviketurvallisuusasia meille. Sitten jalostajien täytyisi loppujen lopuksi taata se, että kloonit ja jälkeläiset eivät ole polveutumisketjussa mukana. Miten se voidaan tehdä, jos asiaan kuuluvia tietoja ei ole käytössä? Ja jos, tai jos kolmannet osapuolet eivät toimi avoimesti. Ja kuka sitten maksaa asianmukaisista valvontametodeista ja juoksevista kustannuksista? Kuka niistä vastaa? Sen vuoksi johtopäätöksenä sanon, että olemme samaa mieltä komission ehdotuksesta tässä vaiheessa ja vahvistamme, että kloneja ei käytetä eurooppalaisissa jalostusyrityksissä elintarviketarkoituksiin. Kiitos. Teraz oddam głos panu. Sitten puheenvuoron saa herra Broom, joka on emeritusprofessori eläinten hyvinvoinnissa Cambridgein yliopistosta. Herra professori on työstänyt monia tieteellisiä metodeja hyvinvoinnin arvioimiseen ja käsitellyt monia konkreettisia kysymyksiä tällä alalla. Yli 300 viitattua artikkelia hän on pitänyt monia luentoja eläinten hyvinvoinnista monissa maissa, monissa komiteoissa työskennellyt Isossa Britanniassa EU:ssa. 90-2009 oli puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana tieteellisissä komiteoissa, hyvinvointia käsittelevissä komiteoissa, myöskin EFSAn tieteellisessä paneelissa. Hän on käsitellyt myös elinten hyvinvointia eläin, maakuljetuksissa eläimille ja ollut niissä, niitä käsittelevissä työryhmissä puheenjohtajana. Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. It's working? Yes. Okay. Uh, as you have heard, I am Niin, kuten tiedät, kuulitte, olen eläinten hyvinvointia tutkiva tiedemies, en edusta ainuttakaan organisaatiota tai järjestöä, enkä ole missään eläinten suojelujärjestössä jäsenenä, mutta olen kyllä laatinut EFSAn lausuntoja. On todettava, että eläinten hyvinvoinnilla viitataan yksilön ö, osaan, se, siihen miten se pärjää ympäristössään ja sitä voidaan tarkastella myös tieteellisesti. Terveys on erittäin tärkeä osa eläinten hyvinvointia. Tämä on kuitenkin eri asia kuin kysymys siitä, onko oikein muuttaa ää, luonnon prosesseja. Se ei ole hyvinvointikysymys, ää, vaan minä puhun nimenomaan tässä eläinten hyvinvoinnista. Eläinten kloonausta on tapahtunut jo usean vuoden ajan. Ensimmäiset eläimet kloonattiin 50-luvun lopussa, nisäkkäitä vuonna 1986, ja kuten kaikki varmasti tietävät, kloonaus ei ole samaa kuin geneettinen muuntelu. Se tarkoittaa sitä, että uutta geneettistä materiaalia, siis se ei tarkoita sitä, että genotyyppiin laitetaan uutta geneettistä materiaalia – Kaikkein tärkein menetelmä on niin kutsuttu somaattisen solun tuman siirto, SCNT. Se on kaikkein tärkein kloonaustapa. Ja kun puhutaan kloonauksen vaikutuksista, niin no, sillä on useita monia vaikutuksia. Niillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia eläinten hyvinvointiin. Ensinnäkin vaikutukset emoon, toiseksi vaikutukset jälkeläisiin silloin, kun alkioita tai soluja, munasoluja siirretään. Ja tällä on vaikutuksia eläimeen silloin, kun se on nuori ja myös täysi-ikäinen. Ja tällä saattaa olla myös vaikutuksia kloonattujen eläinten jälkeläisiin, kun ajatellaan sitä ympäristöä, jossa ne kehittyvät. Ajatellaan, että ympäristössä tässä tapahtuu muutoksia, tulee esimerkiksi uusi tauti, sairaus, ja on myös vaikutuksia muihin eläimiin, joita ei ole kloonattu. On myös tiettyä näyttöä siitä, että saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia kloonauksella siis. Esimerkiksi jalostustarkoituksiin tarvittavien eläinten määrä saattaa vähentyä. Jos nyt aloitetaan seuraamuksista kloonattujen eläinten jälkeläisille, niin kun eläin kloonataan, niin kun se on varttunut, niin suurimman osan eläimistä tulisi pystyä pärjäämään ympäristössä, jos kohtaan tiettyä, tiettyä näyttöä siitä, että ongelmiakin on. Ja seuraava sukupolvi. Tällä hetkellä meillä ei ole näyttöä seuraavista sukupolvista siitä, että muuttuvatko ne kielteisesti. Ei se tarkoita sitä, etteikö kielteisiä vaikutuksia ole, mutta meillä ei ole näyttöä niistä. Mitä mittavaa tutkimusta ei ole tästä asiasta tehty. Meillä ei ole kuitenkaan näyttöä ongelmista, mutta jos ne eläimet, joita kloonataan, ovat itse hyvin tuotteliaita eläimiä, niin yleensä tuottelijailla eläimillä on enemmän hyvinvointiongelmia kuin muilla, ja siksi tällä saattaisi olla vaikutuksia myös tuleviin sukupolviin. Ja silloin direktiivin 858 artikla 21 vastaan toimittaisiin. Meillä on esimerkiksi kanoista esimerkkejä ja, ja, ja lehmistä. Esimerkiksi lehmillä, jotka tuottavat hyvin paljon maitoa, niillä on usein rinta, tulehduksia ja raajaongelmia. Eli yleensä mitä tuottoisempi eläin, sen enemmän hyvinvointiongelmia. Tämä on siis yleinen vaikutus. Ja sitten tietysti, jos me otamme huomioon ne eläimet, jotka yrittävät pärjätä ympärist- elinympäristössään, niin jos geneettistä monimuotoisuutta vähennetään, niin se yleensä hankaloittaa eläimen kykyä sopeutua uusiin oloihin. Esimerkiksi jos tulee uusi sairaus, niin geneettisesti yhdenmuka- geneettinen yhdenmukaisuus lisää vaaraa Äh, pärjätä tämän uuden taudin kanssa. Eli yleisesti ottaen emme halua liikaa geneettistä yhdenmukaisuutta. Ja Kopa Pukekan äh, kollega esitti ihan saman äh, huomion. Uusia tautejahan on tullut aika paljon viime vuosina ja se saattaa olla ongelma. Myös muita muutoksia ympäristössä on lämpötila, ilmastonmuutos ja niin edespäin. Joten nämä ovat sellaisia asioita, joilla saattaisi olla vaikutuksia. Ja jos tulee uusi tauti, joka leviää sen vuoksi, että sopeutuvaisuus, eläinten sopeutuvaisuus on heikkoa, niin se vaikuttaisi muihinkin eläimiin kuin kloonattuihin tai kloonattujen jälkeläisiin, vaan kaikkiin eläimiin. Seuraava se kysymys on se, voisiko, olla, voisiko kloonauksella olla myönteisiä vaikutuksia. Mehän tiedämme, että sellaiset eläimet, joita käytetään jalostukseen, niin niiden hyvinvointi saattaa olla heikkoa. Yksi syy saattaa olla se, että on sellaisia eläimiä, jotka kuuluvat sellaisen kantaan, jotka kasvavat nopeasti, mutta niiden ruokaa rajoitetaan, koska ei haluta, että ne kasvavat liian nopeasti. Jos jalostuseläinten määrää vähennetään, myös näiden ongelmien määrä saattaisi vähentyä, joten kloonauksella saattaisi tässä mielessä olla hyviä vaikutuksia. Se vähentäisi jalostuseläinten tarvetta. Mutta kuten tiedätte, kloonaamisen tehokkuus ei ole kauhean, kloonaaminen ei ole kauhean tehokasta tällä hetkellä, ehkä tulevaisuudessa kuitenkin. Jos <clears throat> otetaan huomioon kaikki nisäkkät ja ajatellaan, minkälaisia vaikutuksia kloonaamisella on emoon tai jälkeläisiin, niin kun toteutetaan somaattisen solun tumansiirtoa, niin silloin muodostuu alkio, joka siirretään sijaisemoon. Monet alkiot eivät välttämättä jää henkiin. No tämä ei sinänsä ole eläinten hyvinvointiongelma, sillä saattaa tietysti olla kielteisiä vaikutuksia emon, mutta todelliset ongelmat emo, emon kohdalla ja näiden poikasten kohdalla on se, että somaattisen solun tumansiirto siirto johtaa useisiin epäabnormaliteetteihin, eli, eli saattaa olla vaikka liian suuri alkio tai esimerkiksi istukka ei toimi oikein ja siksi eh, emolla on vaikeuksia synnytyksessä. Se, tämä tietysti ha, tämä vaikuttaa haitallisesti emoon ja jos ää, eh, eläin on ää, eh, jollain tavalla deformoitunut, sillä, saat, sillä on tietysti vaikutuksia. Tämä ei koske kaikkia eläimiä, yksilöitä, mutta siitä huolimatta se koskee yksilöitä. Voiko uusi teknologia parantaa tätä tilannetta? No, yksi ryhmä, joka on ollut äänekäs näissä asioissa, on japanilainen ryhmä Nagaista. Sieltä on raportoitu, että että kun ajatellaan kuinka paljon hallaa ää, elä, emoille ja jälkeläisille on tullut kloonauksesta, niin tilanne ei ole juurikaan parantunut vuosien mittaan sinä aikana siis vuodesta 2007 asti tilannetta on seurattu ja teknologiaa on yritetty kehittää, mutta me emme ole vielä löytäneet parempaa teknologiaa kuin somaattisen solun tumansiirto SCNT. Muitakin mahdollisia vaiku- metodeja voisi olla, mutta ne eivät toistaiseksi ole osoittautuneet paremmiksi kuin se, jota nyt käytetään. Niin jos ajatellaan lajeja, niin naudan klooneilla kuolevuus on korkeampaa. Saattaa johtua siitä, että alkiot kuolevat jo varhaisessa vaiheessa tai alkio kuolee siinä vaiheessa, kun siitä on tullut sikiö. 27 prosenttia raskauksista pääsee onnelliseen päätökseen. Tämä oli siis nautakarjaa vesipuffaloiden tilanne on vielä huonompi. Ja kun poikainen syntyy, niin kuolevuus on siinäkin vaiheessa vielä korkeampi kuin ei-kloonatuilla eläimillä. Ja tässä on luettelo muutamista patologisista ö, sairauksista, joita saattaa kloonatuissa eläimissä olla. Nämä ovat aika merkittäviä seuraamuksia niin emolle kuin kloonatulle poikasellekin. Ja kun eläin varttuu, niin on vähemmän todennäköistä, että tulee ongelmia, mutta tutkimukset ovat myös osoittaneet, että elin kaari saattaa olla lyhyempi. Jos ajatellaan sikoja, lampaita ja vuohia, niin näissä, näiden eläinten kohdalla tarvitaan kirurginen leikkaus, jos halutaan äm, alkio siirtää elämästä toiseen. Eli tämä on aika järeä menettely. Ähm, sikkojen, alkioiden tai sikioiden kuolevuus on myöskin korkea. Lampaissa tulee epämuodostumia, samankaltaisia kuin äh, nautakarjassakin, ja raskaudet eivät välttämättä kestä ja kun ajatellaan vuohia ja lampaita, niin aika harva, kaikki eivät välttämättä pärjää virtuksen saakka. Sitten linnuista. Lintuja ei voida tällä hetkellä vielä kloonata, mutta kun on tehty sukusolun siirtoja, niin on saatu aikaan tiettyjä kloonattuja yksilöitä. Kuoriutumisaste on kuitenkin ollut aika matala. Kolmessa tutkimuksessa se on ollut vain 30 prosenttia ja näiden Uuntuvikkojen henkijäämisaste on sekin ollut aika heikko. Tämä on aika merkittävää. Ja kaloissa samanlaisia ongelmia. Kloonaus on erittäin ongelmallinen asia, kun puhutaan kalanviljelystä. Ensimmäisessä ehdotuksessa siitä ei puhuttu ollenkaan. Kalojen kloonaus johtaa haploidisten yksilöiden aika suureen määrään ja epämuodostumiakin tulee joten kloonaaminen on melkoinen ongelma kalojen kohdalla, joten johtopäätös. Tieteellistä näyttöä siitä, että emojen ja jälkeläisten hyvinvointi on heikko, on aika merkittävää. Meillä on näyttöä nisäkkäistä siipikarjasta ja viljelystä kalasta. Tällä hetkellä <clears throat> meillä ei ole muita keinoja kuin tämä somaattinen soluntuman siirto, eikä ole näyttöä siitä, että tulevaisuudessakaan uusia keinoja olisi eläinten hyvinvointiin on, liittyy haittoja. Se liittyy muun muassa yhdenmukaisuuden lisääntymiseen, mikä taas saattaa johtaa siihen, että ei sopeuduta uusiin sairauksiin. Joten negatiiviset vaikutukset kyllä painavat vaassa enemmän kuin myönteiset vaikutukset. Sitten klonatusta eläimestä tehtävää. Ruoka ei tiettävästi aiheuta ongelmia ihmisille, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö suuri yleisö pitäisi sitä kiellettynä asiana tai tabuna, koska se on moraalisesti arveluttavaa. Jos ajatellaan vaikka sellaisia emakkoja, joita on pidetty pienissä karsinoissa, niin ei kukaan halua syödä sellaisen emakon jälkeläisiä, vaikka eihän tässä lihassa sinänsä ole mitään vikaa. Se on ihan syötävää, mutta ihmiset eivät vain halua tällaista äh, lihaa. Eivätkä ihmiset halua myöskään hylkeennahkatuotteita, jos tietävät, että eläimet on ö, äh, nuijittu kuoliaiksi epäinhimillisesti. E- eli ö, äh, myös maailman VTO on hylkeen nahka. Moratorio on esimerkki tästä. Ihmiset eivät halua ostaa kloonattuja eläimiä tai niiden jälkeläisiä ja haluavat etiketöinnin ainakin. Ja lopuksi, tällä hetkellä tämä 2013-0433, siinä puhutaan nisäkkäistä 2013 kautta 0434 tekstissä viitataan eläimiin, ja sikäli kuin minä ymmärrän, eläimet sisältävät, käsittävät myös kalat kun otetaan huomioon, että tieteellinen näyttö käyttö niin nisäkkäiden kalojen kuin siipikarjankin heikosta hyvinvoinnista on aika samanlaista, niin minusta olisi loogista, että molemmissa teksteissä puhuttaisiin kaikista kasvatetuista eläimistä. Kiitos. Kiitos herra professorille tästä tieteellisestä fysiologisesta lähestymistavasta. Nyt olemme kovin tietorikkaita. Meillä on paljon tärkeitä tieteellisiä tietoja saatuna. Ja ensimmäisenä saa puheenvuoron edustaja Aguilera kysymyskierroksella. Puolitoista minuuttia kukin tässä vaiheessa. Tässä on nyt vaiheessa kysymyksiä hienoille asiantuntijoillemme. Rova Aguilera, siis puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ryhmäni sosiaalidemokraattien varjoesittelijänä tässä asiassa tämä koko tilaisuushan kiinnosti sikäli minua kovasti. Meistä, minusta meillä ei ole riittävän selkeää kuvaa kokonaiskuvaa siitä, mistä nyt on kyse. Ei sen kansalaisilla kuin meillä heidän edustajillaankaan. Pitää tehdä käsitteet selväksi ja usein näin ei ole asianlaita. Kuten muutamat äh, puhujatkin äh, kommentoivat, haluan kiittää puhujia näistä heidän kommenteistaan. Edustivat äh, näkökulmia laidasta laitaan, mikä tietysti olikin erittäin kiinnostavaa kuultavaa. Kuten puheenjohtaja totesi, että mieluumminkin, että esittäisin kysymyksiä. Mielu, mielellään haluaisin kuulla teidän näkemyksestänne vielä nimiä. Nimittäin minua kiinnostavat erityisesti viittaukset kolmas artiklaan tässä ehdotuksesta. Eli jäsenmaiden asiahan on varmistaa se, että, että kloonattuista, kloonatuista eläimistä peräisin olevia elintarvikkeita ei markkinoille pääse Eli tämä on jo sitten sovittava näiden jäsenmaiden asianomaisissa elimissä. Katsotteko te asian tuntijoina, tiedemiehinä, voiko sitten todellakin Euroopan unionin raja, rajavartijoille langettaa tällaisia velvollisuuksia? Onko se ylipäänsä toteutettavissa? Kiitoksia. Sitten edustaja Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä olen jo aika monta kertaa ollut kiinnostunut tästä aiheesta. Muun muassa tässä valiokunnassa esitin asiakirjan kloonauksesta ja me molemmat olemme äh, alviivanneet sitä, että viimeksi sovittelu epäonnistui. Ensinnäkin ö, olemme kiinnostuneet, meitä erityisesti huolettaa se, miten käymme vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa, jotka kloonaavat. Ja nyt muutama kysymys teille. Aika monet ö, kansalaiset ovat huolissaan tästä asiasta. Ja siksi kysynkin, miksi meidän täytyy näin paljon puhua asiasta, jossa loppujen lopuksi ollaan aika konsensushenkisiä, yksimielisiä tässä valiokunnassa. Valitettavasti kuitenkin ehkä tiedän jo vastauksen tähän kysymykseen. Jälleen kerran halu saada Euroopan unioni hyväksymään sääntöjä, jotka ovat yhdenmukaisia USA-sääntöjen kanssa, vie meitä eteenpäin myös klooniasioissa. Eikä Ai, eikö teidänkin mielessänne ole ollut TTIP-sopimuksen valmistelu? Meillä on kuitenkin tämä onneton ennakkotapaus, eli GMOt. Nyt haluaisin todet, kysyä teiltä, että onko EU sellainen koneisto, joka haluaa kuunnella demokraattisesti valittujen kansalaistensa ääntä, vaikka tähtilipun ääntä? Ja siksi haluan pyytää, että te otatte kantaa tähän kysymykseen. Kiitos. Voitte myös osoittaa kysymyksen asiantuntijoillemme. Puheenjohtajan kysymyksille on eri tilaisuus. Seuraavaksi edustaja Lazu, olkaa hyvä. Oui. Edustaja Lazu. E, niin, mehän vastustamme e, eläinten kloonausta, koska geenimanipulaatio ja kloonaaminen vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ja terveyteen. Eikä se ole edes välttämätöntä. Tällä hetkellähän kuolevuus on suurempi, sydänongelmia seuraa, hengitystieongelmia seuraa. E, tällä hetkellä kloon, lähdemme siitä, että kloonaaminen ei ole luonnollista. Sillä on kielteisiä vaikutuksia eläimen hyvinvointiin. Sillä on myös vaikutuksia emojen terveyteen, sairaudet lisääntyvät, elävänä syntyneiden eläinten lukumäärä on alhaisempi. Ja kun ajatellaan kloonaamisen hintaa, niin kyllähän, eihän se välttämättä ole kilpailukykyistä toimintaa. Joten haluaisin kysyä asiantuntijoilta, että kun nyt otetaan huomioon kaikki nämä ongelmat, joista on puhuttu, niin eikö nyt kerta kaikkiaan olisi syytä vain hylätä tämä ää, aika typerä käytäntö? Kiitos. Seuraavaksi edustaja Glesovs. Αγαπητοί πρόεδροι, συμπρόεδροι, αγαπητοί συγητές και Hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat hyvät esittelijät. Mielestäni olemme nähneet asian vain taloudelliset ulottuvuudet, mikä tarkoittaa, että mietitään ollaanko kilpailukykyisiä, onko se ihmisten etu ja voidaanko tämän prosessin tuotteita syödä. Emmekä ole tarkastele pääasiaa ihmisten suhdetta luontoon. Ihmiset eivät ole luonnon yl- yläpuolella tai ulkopuolella eikä alapuolella. Ihminen on osa luontoa. Ja luonnon osana ihmiset eivät voida, voi säätää luonnonlakeja. Niitä voidaan käyttää. Mutta uusia luonnonlakeja ei voida säätää. Jos emme asiaa kokonaisuutena, niin olemme unissa kävelijöitä ja puhumme vain yksityiskohdista, tarvitaanko tuotteita, ovatko ne tuotteet sääntöjen mukaisia vai ei. Tästä syystä. Mitä tässä nyt täsmällisesti ottaen yritetään kloonaamisen kanssa tehdä? Yritetäänkö korjata sitä, mihin luonto pyrkii? Ja toinen asia, nyt kun äskettäin oli Kreikassa vaalitkin. Euroryhmässä tällä hetkellä puhutaan liikaa Kreikasta. Niin näen, pyritään kloonaamaan itse Kreikka. Ei Kreikka sellaisena kuin sen tunsimme kerran, vaan yritetään kloonata Kreikka, yritetään poistaa riippumattomuutemme. He yrittävät pysäyttää meidät ottamasta kohtalomme oman käsiin. Pysäyttäkää, lopettakaa Kreikan kloonaaminen, pyydän. Bardzo dziękuję. Kyllä aika mahtipontisesti muotoilette tämän asian. No seuraava puhuja, olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset näistä asiantuntijoiden äh, kommentoista ja estelmistä. Tässä ovat mielipiteet jo käyneet mukavasti ristiin komissiolta haluaisin tietää, että milloin eh, voitaisiin saada kustannuksista, joka näihin jäljitettävyyteen liittyy ja merkintöihin. Ja toisekseen haluaisin tietää, eh, mitä sitten, minkä arvoista ja miten tärkeää on kolmansista maista Eurooppaan ulottuva mm, tuonti, mitä tulee esimerkiksi näihin sukusoluihin ja alkioihin siemennesteisiin, niin, niin ikään minulla olisi vielä herra Fenemanille tärkeä kysymys. Mainitsitte TTIPin ja mahdollisesti siitä sikievät ongelmat. Voisitteko tähän, tätä hiukan avata vielä enemmän ja voisitteko omalta taholtanne miettiä, että tämä kloonaus voisi tätä geneettistä moninaisuutta ää, ää, tällaista monimuotoisuutta. Minä näitä eettis-moraalisia aspekteja omalta vakamukseltani lähinnä pohdin. Kiitos, edustaja Hausli. Ja, ich kann mich hier ein... Niin, ennen kaikkea Kopakos Sekan vaatimukseen voi yhtyä. Että klonausteknologia on turhaa ja pärjätään Euroopassa muutenkin hyvin. Mutta toinen kysymys minua kiinnostaisi kun puhutaan näistä epämuodostumista kloonieläimissä, viittaa vain eläinsuojelulakiin Euroopassa, että kielletään ilman debattia kloonaus, koska se vaarantaa eläinterveyden, se on ihan selvää, ja en nyt tiedä, että sitä käsitellään samalla tavalla kuin muilla aloilla, kun tällaisia epämuodosta on, niin on vain yksi mahdollisuus kieltää eläinsuojelulain mukaisesti. Mutta kysymys on nyt sitten, että miksi itse asiassa komissio ei nyt ole kovin johdonmukainen. Miksi tuonnissa? Toinen sukupolvi ilmeisesti siellä tehtävissä kustannussyistä. Sellaisia vaatimuksia asettaa, että tarvitaan merkintöjä. Sanotaan, että tästä on selvitys, mutta tätä on nyt yli neljä vuotta käsitelty. Miksi nyt ei ole jo selvitystä? Minun epäilykseni, ensimmäinen alustajahan sanoi sen selvästi, epäilykseni on pikemminkin, haluta välttää konfliktia Yhdysvaltain kanssa TTIPin vuoksi. Ja tämä pitäisi komission selvästi sanoa, että tästä syystä yksinkertaisesti ollaan varovaisia. Eikä sitten pidä sanoa, etteikö olisi mahdollista kustannusten vuoksi. Tämä on ratkaiseva kohta. Jos me teemme johtopäätöksen Euroopassa, että emme halua klooneja, se pätee sitten myös jälkeläisille täytyy olla selkeät merkinnät, siitä ei voida edes keskustella, se on looginen seuraus tästä politiikasta. Sen vuoksi komission asenne ei ole johdonmukainen, ja sen vuoksi voi vain sanoa, että parlamentti on ollut paljon johdonmukaisempi aiemmissa keskustelussa, ja sillä linjalla täytyy pysyä. Kiitos. Sitten edustaja Bove. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka pitivät kiintoisat esitykset. Ensimmäinen kysymys lienee se, tarvitaanko tätä nykyä sellaisia eläimiä, joita on luotu kloonaamalla eläinten kasvatuksessa? Se on ensimmäinen kysymys. Tätä nykyä meillä on erilaista tuotantoa. Emme me tarvitse kloonausta minun mielestäni, mutta haluaisin kuulla teidänkin vastauksenne. Toinen kysymys. Jos sitä ei tarvita, miksi silti kloonata ja mitä hyötyä siitä on? Kolmas kysymys. Monet ihmiset ovat käyttäneet äh, täällä puheenvuoron unionin päätöksistä. Me tarvitse, ja, ja unionin päätöksistä, joka liittyy tuontiin. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pidä sallia kloonien tuontia eikä myöskään lisääntymis, lisäämismateriaalia, kloonatun lisäämismateriaalin tuontia. Kaikkien näiden tuontieläinten jäljitettävyyden varmistaminen on tärkeää, mutta emme mehän me tällä hetkellä pysty edes etike, etikettejä käyttämään, ellemme sitten, ellei meillä olisi jonkinlaisia markkereita, joiden avulla voisimme jäljittää tämän asian. Neljäs kysymys, sekin on tieteellinen. Täällä on puhuttu sairauksista, kehityshäiriöistä, epämuodostumista, mutta minua askarruttaa myös seuraava. Tällä hetkellä hän joudutaan monin, toteuttamaan metodit, nämä kloonausmetodit monta kertaa ennen kuin onnistutaan saamaan yksi yksilö. Ja tämähän aiheuttaa emolle suuria ongelmia ja haittaa. Se on selkeää eläimen kaltoinkohtelua. Eli haluaisin näihin vastaukseni. Ja sitten vielä yksi asia. Minkälaisia vaikutuksia kloonattuista eläimistä tehdyillä tuotteilla, vaikkapa maidolla, on, jos ajatellaan vaikkapa ihan ma- maitoa ja sen vaikutuksia, jossa tehdään kloonatusta eläimistä. Kiitoksia. Sitten edustaja Hasaka. Kiitos. Olen järkyttynyt, että täytyy keskustella eläinten kloonaamisesta täällä taas. Kuluttajat eivät sitä halua, viljelijät eivät sitä tarvitse ja eläimet kärsivät kovasti, jos liittyvät tähän asiaan ja vakavasti. Se ei ole pelkästään kallista. Ja tekniikkaan tarvitaan paljon eläimiä. Tarvitaan sijaisemoja, tarvitamme solulahjoittajaemoja, saadaan paljon klooneja. Se ajatus siinä on. Mutta jos tarkastellaan kloonaamisen historiaa. Ja minulla on kysymys tohtori Brumille tästä. Voidaan nähdä, että tätä on tehty muutama vuosikymmenen jo. Ja alustuksessa en nyt nähnyt, että onko tapahtunut tekniikassa parantumista eläinten hyvinvoinnin ja tehokkuuden osalta. Ja kuitenkin kuulen täällä joidenkin jäsenten vetoavan väliaikaisen kiellon puolesta sen sijaan, että olisi täyskielto. Ja haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että tekniikassa olisi parantumista tai eläinten hyvinvoinnissa lähitulo. Kiitos sitten edustaja Belgaa. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik spreek gewoon in mijn... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä puhun eh, äidinkieltäni hollantia. Niin, ensinnäkin eh, kysymys meidän protestanttinen puolueeni, puolueemme, johon minäkin kuulun, vastustaa kloonausta etistä syistä. Se on luonnonvastaista ja sitä paitsi vielä lisää eläinten kuolevuutta, kuten tässä on monen kertaan jo todettu. Monissa maissa, Argentiina, monet Yhdysvallat, toteavat, että maat ovat, voivat kloonata omilla, omalla maaperällään, mutta eivät tiedä missä määrin tätä sitten oikein tapahtuu. Tämä on tämä ydinkysymys. Eikö sitä todellakaan tiedetä? kuulostaa aika hälyttävältä, että ihmisillä ei ole ylipäätänsä ole riittävästi tietoa, vaikka puhuvat sitten klonauksesta suulla, suuremmalla. Kiitoksia. Sitten edustaja Ajuuso. muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a, todas las personas que han... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia myös vieraille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Kloonaus on ö, tekniikka, joka koko ajan kehittyy, tulee uutta tiedettä, uutta teknologiaa, eikä se välttämättä vaikuta elintarviketurvallisuuteen, näin me olemme ainakin EFSAsta kuulleet. Ainoa ongelma, joka on otettu esiin, on ollut eettinen ongelma, eli ongelma, joka liittyy eläinten hyvinvointiin. Mutta minua huolettaa se, että väitetään, tai näin väitettiin täällä aiemmin, ja tämä väite varmasti esitetään myöhemminkin, ja se liittyy etiketöintiin. Totta kai kloonattuja eläimiä voidaan etiketöidä, mutta kloonattu elämä, eläin ja sen jälkeläiset, hmm, on aika vaikeaa tehdä ero itse kloonatun elä, eläimen ja sitten sen jälkeläisen välillä. Miten tiedetään, että eläin on kloonatun eläimen jälkeläinen. Ja miten voidaan välttää sitä, että kloonattujen eläinten siemenestettä tuodaan? Miten se voidaan estää? Sehän voi sekoittua aika helposti ei-kloonattun. Kiitos kovasti. Seuraava puhuja. Kiitoksia. <clears throat> Minäkin haluan kiittää teitä, haluan kiittää komissaaria ja asiantuntijoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Minun puheenvuoroni on aika samankaltainen kuin jo täällä kuullut. Tänään, kun olemme kuulleet näitä kolmea asiantuntijaa, niin on huomattu, että aika vähän on sellaisia argumentteja, jotka vakuuttavasti voisivat perustella kloonauksen ja eläinten tuottamisen kloonaamisella. Kun ajatellaan lisäämismateriaalia, alkioita, siemennestettä, ensimmäisen sukupolven jälkeläisiä. Kaikki nämä herättelevät kysymyksiä, joista on jo puhuttu. Ne liittyvät eläinten hyvinvointiin ennen kaikkea ja myös tähän etikettöintikysymykseen. Ei näitä ole vielä läheskään selvitetty tai ratkaistu näitä kysymyksiä. Minun kysymykseni kuuluu näin. Mikä teidän mielestänne on oikeutus tai perustelu sille, että edelleenkin tutkitaan kloonausta, jatketaan tätä tutkimustyötä, vaikka äh, niin parlamentaarikot kuin äh, asiantuntijatkin ovat antaneet ymmärtää, että äh, sillä saattaa olla seuraamuksia, jotka eivät ole toivottavia. na pewno nauka. Bardzo proszę pani poseł. ottaa opiksi. Sitten edustaja Senra, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, presidente. Gracias a todas las personas. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille alustajille, jotka meille asiantuntijoina puhuivat. Nyt kun olen kuunnellut tarkasti kuulemaamme, niin näyttäisi siltä, että suurelta osin jotain sellaista on vahvistunut, josta monet ihmiset ajattelevat samalla tavalla itseni mukaan lukien. Mietimme, että mitä järkeä kunnallisen jatkamisessa on. Ja että onko se oikeastaan mitään muuta kuin yritystä kasvattaa tuotantokustannuksia jalostajille. Ja onko siinä mitään muuta oikeastaan, koska emme me ymmärrä, miksi olisi tarpeen tästä keskustella ja tuhlata aikaa ja julkisia varoja jonkun sellaisen keskustamiseen, joka on jo kristallin kirkasta, että se ei ole tarpeen yhteiskunnalle ja ihmisille. Eli kysymykseni komissiolle on, voitteko te vastata? Mitä intressejä tämän takana on, jotka haluavat kloonaamista jatkaa? Kiitos. Pani poseł Gruset. Kiitos. Sitten edustaja Grostet. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kun olen tässä nyt kuullut eri asiantuntijoita, joita kiitän, niin kysyn vain, että miksi me järjestämme tämän kuulemistilaisuuden, kun loppujen lopuksi kaikki ovat sitä mieltä, että kloonauksella ei ole mitään myön... siihen ei liity mitään myönteistä ei sen enempää eläinten hyvinvoinnin kannalta kuin ylipäänsäkään karjan kasvattamisen tai maanviljelyn kannalta, jota me siis haluamme sitä karjan kasvatusta ja maanviljelyä ja maataloutta, haluamme tukea. Me olemme aiemminkin keskustelleet täällä Euroopan parlamentissa kloonauksesta, ja minä olen kyllä aika yllättynyt siitä, että me järjestelmällisesti palaamme tähän kysymykseen. Ja kun täällä sanotaan, että niin, niin, mutta suuri yleisö ei välttämättä puolla tätä, niin kyllähän me vaan ha- haittimme hallaa tälle mielipiteelle ja omalle maineellemme, kun täällä nyt kuultiin, mitä täällä on tänään sanottu. Uskon, että kaiken tämän jälkeen suuri yleisö on vielä vähemmän valmis hyväksymään kloonauksen ja sen kanta on vähintäänkin yhtä tiukka kuin GMO-hon. Koska jos Euroopan komissio haluaa viedä tätä keskustelua eteenpäin, niin silloin täytyy käydä sitä maltillisesti. Jotkut kollegat jo sanoivat, että järkiperusteet eivät välttämättä aina vakuuta. Kun ajatellaan nyt vaikkapa kaupallista, kaupallisia alkioita, siemenestettä, ja sitten niistä, kun ajatellaan sitä materiaalia, jota esimerkiksi Argentiinassa, USAssa ja muualla tuotetaan, ajatellaan vaikka lihantuotantoa, nimenomaan nämä suuret lihantuottajat Argentiina, USA ovat suuria naudanlihan viejiä, tuovat, vievät siis sitä meille, eikä meillä ole mitään mahdollisuuksia merkitä, jäljittää tätä niiden alkuperää. Eli Onko tässä nyt niin, että me hyväksymme muiden käytännöt, mutta emme itse sitä salli? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, ale... Kiitos kovasti. Kiitos kovasti. Mutta muistakaa, että kyllä maailma tämän asian hoitaa. Ja ympäristö vuoksi. Mutta tähän palaavat. Meidän täytyy siis seurata asiaa. Oli meillä sitten yksi jäsen tai toinen. Sitten rouva Mäkines, rouva puheenjohtaja, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Juuri saavoin, että vaattelut niille, jotka myötä vaikuttavat tähän tärkeään kurmistilaisuuteen. Niin Iranissa äskettäin kuuluisa show-hyppääjä kuoli ennenaikaisesti. 2011 oli ruumiinavaus. Nyt meillä on sitten kaksi orjia valmiina menemään jalastusjärjestelmään. Siis tämä oli hyvin tärkeä, siis showhyppyhevonen kuuluisa. Sitten kun tämä tuli tiedotusvälineisiin, niin ei ollut huolia, koska oli paljon tukea tälle eläimelle ja puhuttiin, miten se olisi saavuttanut sitten showhyppymaailmassa maailmanlaajuisesti paljon suosiota. Eli kysymys, voivatko olla kahdet eli standardit? Jos ajatellaan, että joillakin os, joissakin osissa eläinjalostusta, ja siis kun ei ollut sitten kipua kuulemma, kun DNA siirrettiin munasoluihin, mutta voiko olla kaksi eri standardia? Mielenkiintoista, että julkinen reaktio oli kovin positiivinen ja ollenkaan kielteinen. Ja kuitenkin meillä kloonaamisesta on huoli elintarviketuotantoon, eli asiantuntijan näkemys kiinnostaisi. Kiitos. Edustaja Torneen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää asiantuntijoita hyvistä esityksistä. Täällä sanotaan, että elintarvikkeisiin, elintarvikkeiden kannalta ei ole vaaroja. On todettu, että kuitenkin kloonieläimet usein syntyvät deformoituneina ja meillä on myös tutkimuksia. Mutta onko todellisia tutkimuksia, jotka liittyvät sellaisen lihan ravitsemuspiirteisiin, jota on kloonattu? Muussa tapauksessa me emme voi tehdä mitään myönteisiä johtopäätöksiä. Proszę Państwa, nie mamy więcej zgłoszeń z sali. Nyt ei ole enää puheenvuoropyyntöjä salista, joten pyydämme nyt, että asiantuntija... Ai, siellä viimeinen. Siis pyydämme, että asiantuntijat vastaavat. Ei enempää kuin viisi minuuttia pyytäisin. Ja sitten sen jälkeen edustaja Moi vielä. Niin tässä järjestyksessä kuin aiemminkin. Olkaa hyvä. Herra Vennemän ensimmäisenä kiitos kaikista kysymyksistä, niin täällä olen. Ensinnäkin haluaisin painottaa seuraavaa asiaa. Monet puhujat sanoivat, että meillä on eri mielipiteitä. Mutta tämä koskee vain joitakin pieniä asioita mielestäni. Yleisesti ottaen minä ja Kopan kollegani olemme samalla linjalla. No mutta joka tapauksessa. Seuraavia kohtia haluaisin käsitellä. Yksi kohta on että se, että onko kloonaamisella etuja taloudelle, jalostusalalle. Näyttää siltä, että etuja ei ole. Se on kallista. Paljon etuja siitä ei saada lyhyellä aikavälillä, mutta täytyy ymmärtää se, että tämä on vain jalostuspyramidin huipulla ja maksaa paljon, mutta jos menestystä on, niin rahat saadaan kyllä takaisin. Emme siis sanotaan, että on liikaa terveysongelmia, eli emme vetoa kloonaamisen käytännön puolesta nyt, mutta toisaalta ei valtameren toisella puolellakaan olla tyhmiä. Siellä kloonataan vaikka on kallista, ja siellä ehkä on, näin saadaan suurta edistystä aikaiseksi. Ja tästä pääsenkin seuraavaan asiaan. Kauppa-asiat Yhdysvaltain kanssa jotkut kysyivät, Onko mahdollista, että kloonatuista eläimistä tulevia tuotteita olisi niin, että ne eivät pääse EU-hun? Itse asiassa pitäisi kysyä komissiolta, pitäisi kysyä neuvostolta. Mutta minun mielestäni on vaikeaa voimme olla tyytyväisiä siitä, että kloonien määrä on kovin rajoittunut valtameren toisella puolella. Niitä käytetään vain tämän jalostuspyramiidin huipulla. Mutta jos otetaan askel pidemmälle, että halutaan myös rajoittaa jälkeläisiä klooneista, sitten siitä tulee valtava ongelma kieltää tuonti elintarvikkeille, jotka on tehty jälkeläisistä klooneilta. Mielestäni se on mahdotonta. Voitte kuvitella, jos on yksi härkä, okei. Okay. Kyllä sen saa elintarvikeketjusta pois, mutta jos on jälkeläisiä ja on tuottanut paljon lehmiä ja yksi härkä voi tuottaa kovasti paljon lehmiä, niin voitte kuvitella, että se on vaikeaa, koska sitten maito menee viljelijöiden tankkiin siellä, mitä sitten, miten tällaiset ongelmat ratkaistaan. Joten odotan, että jäljitettävyys kloonielintarvikkeille voisi olla suhteellisen helppoa, mutta jäljitettävyys elintarvikkeille jälkeläisistä ja jälkeläisten jälkeläisille on erityisen vaikeaa. Ja se on osa Yhdysvaltain neuvotteluita. Ehkäpä olette jo nähneet papereita, joita Yhdysvalloista on lähetetty. En nyt tiedä, haluavatko he tehdä yhteistyötä eurooppalaisessa, mutta vastahakoa on. Sitten oli kysymys, miksi tutkimusta jatketaan. Yleisesti ottaen, jos koko maailmassa ei kloonattaisi. Olisimme heti sanomassa, että emme mekään. Mutta täytyy elää ja kilpailla jalostusmaailmassa Euroopan ulkopuolellakin. Meillä on myös ongelmia USA ja Kanadan kanssa. Esimerkiksi siemenesten määrä, jota viedään pois, niistä maista on kymmenen kertaa korkeampi kuin se, mitä me voimme viedä Euroopasta, joten kilpailu on todella hankalaa. Ja jos heillä olisi sellainen tuuri, että saisivat kloonattua sonnin, joka on paljon parempi kuin eurooppalainen, niin silloin me menettäisimme pelin. Ja vielä yksi kommentti, ja tämä liittyy siihen, mitä Brun sanoi. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että emme me enää maitotuotantoon jalosta. Vuoteen 2000 kyllä enemmän maitoa, enemmän maitorasvaa, proteiinia, mutta vuoden 2000 jälkeen jalostus on muuttunut täysin. Me jalostamme paljon muuta varten, eli pitkäikäisyyttä varten, mm, jalkojen muotoa varten. Me jalostamme sellaisia lehmiä, jotka pysyvät elossa pitkään ja ovat tuottoisia pitkään. Ja sitä me tarvitsemme jatkossakin, koska meillä on erilaisia tilanteita. Tilanteet muuttuvat, ilmasto muuttuu, meidänkin täytyy muuttaa jalostustapojamme ja kloonaus saattaisi auttaa. Thank you. Kiitos seuraava asiantuntija. Herra David. Myöskin viisi minuuttia korkeinta, olkaa hyvä. You excuse me, Mr. Ferrand. Jatkan englanniksi, Edustan edustan Copacopecha, eurooppalainen järjestö, vaikka olenkin ranskan Englanti on kuitenkin virallinen kielemme. Niin, edustaja Kiero haluaisin äh, palata äh, kysymykseenne, joka on hyvin olennainen. Siksi äh, pidämme asetusta, direktiiviä parempana, varmistaaksemme, että samaa toimet sitten täytetään ja pannaan toimeen kaikissa Euroopan maissa samaan aikaan. Muutama kommentti komissiossa esillä tällä hetkellä olevasta ehdotuksesta – mahdolliseksi asetukseksi, ja sen tarkoituksena on korvata entinen edellinen direktiivi, jota pantiin täytäntöön sitten eri tavoin eri jäsenmaissa. Sen vuoksi, jos uutta lainsäädäntöä, kun sitä tulee Euroopassa, niin sen pitäisi olla asetuksen muodossa erityisesti jäljitettävyyden varmistamiseksi. Se oli ensimmäinen seikka. Toisekseen Haluan palata herra Poveen eh, kommenttiin. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan aivan täysin siitä, että kloonausta ei tarvita, eh, ei tar- sitä ei tarvita eh, karjalostuksen pontimena me, me vielä Euroopassa tänä päivänä kykenemme tarjoamaan vaihtoehtoja euro, kiinalaisille ja amerikkalaisille roduille. Tuolla maailmaa on kaksi Holstein-maidolle, Angus pihvilihalle. Meillä on mobiilia maidolle, red, Ausher-lehmät, Skandinavian punainen lehmäratu ja mitä näitä nyt kaikki on. Ja äh, sitten äh, anguksen lisäksi, äh, pihvilihan lisäksi, äh, on erilaisia äh, ranskalaisia, italialaisia, näin poispäin, hyvinkin äh, maineikkaita lihaperärotuja. rotuja. Eli kyllä tässä, hyvät ihmiset, moninaisuus, monipuolisuus on aivan eli, erinomaisen tärkeä. Se on meille tärkeää ja olen aivan yhtä mieltä siitä. Ja ymmärtääkseni elinkeino kokonaisuudessaan Euroopassa e, e, kantaa suurta huolta tämän monipuolisuuden säilyttämisestä. Toinen e, seikka on se tietysti, että, että Eurooppa, eurooppalaiset, eurooppalaisuus äh, ei edellytä äh, klooni elintarvikkeiden markkinointia ollenkaan. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä. Me elämme globalisoituneessa maailmassa, jossa äh, tuontatavaraa tulee, ei siemennestettä eikä alkioita, mutta muuta me haluamme selkeän jäljitettävyyden rajoillamme, taikka sitten, että tuojat ovat tarpeeksi avoimia siltä osin, mitä, mitä sisä, mikäkin tuontierä sisältää. Ajatellaan vaikka DNA-testejä. Siinähän ei voida esimerkiksi nuorta eläintä aikuisesta eläimestä erottaa pitää tämä kantakirja ja sen kulku selvittää, mutta tässä tapauksessa se ei onnistu. Siksi, sit, siksi vielä kolme, kolme äh, kommenttia. Nämä olivat nämä kolme kommenttia näihin äh, mielenkiintoisiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puhuu professori Brum. Pyytäisin lyhyttä puheenvuoroa. Viisi minuuttia myös. Thank you. Kiitoksia. Täällä esitettiin kysymys siitä, miksi kloonausta tarvitaan, ja äh, Veneman oikeastaan vastasikin siihen. Voidaan myös todeta, että kloonausta toteutetaan myös, jotta äh, geneettisesti muunneltua elämää voidaan jatkaa, ja sitä on tehty muualla maailmassa ja myös tutkimuspiireissä Euroopassa jotta saadaan riittävästi yksilöitä, kun on tehty geneettisesti muunneltu eläin. Sen jälkeen käytetään kloonausta ja jatkossa tämä saattaa olla hyvinkin, hyvinkin tärkeä kloonauksen tarkoitus. Sitten minulle esitettiin suoraan kysymys siitä, onko metodologiassa tapahtunut parannusta, onko emojen hyvinvointi parantunut, onko synnyttäminen nykyisin helpompaa, onko, ovatko nuo poikaset epämuodostuneita yhtä paljon kuin aiemminkin. No, kloonaustahan on toteutettu aika pitkään. Nisäkkäisiin käytettyjä metodeja on käytetty jo 14 kuutisenkin vuotta. Ja edelleenkin meillä on samoja ongelmia kuin alun perinkin, joten ei voida sanoa, että parannusta on tässä suhteessa tapahtunut. Emme tätä ongelmaa varmastikaan pysty ratkaisemaan myös lyhyellä äh, aikajänteellä. Kerron jo teille eri laji, lajeista ja kloonaus aiheuttaa ongelmia äh, emoille ja jälkeläisillekin niin isäkkäissä linnuissa kuin kaloissakin. Se aiheuttaa ongelmia kaikille niille eläimille, joita on, lajeille, joita on tarkasteltu. Ja se varmasti aiheuttaa ongelmia myös hevosille. Irlannin edustajahan viittasi eläinten kloonaamisesta. Jos, jos hevonen kloonataan, ongelmia tulee. Minkälaista tutkimusta ei, säällistä tutkimusta ei ole tehty, mutta ei ole mitään syytä kuvitella, etteikö samankaltaisia ongelmia olisi hevosillakin. No miksi sitten muissa maissa kloonataan? No, joissain muissa maissa ihmiset ovat vähemmän huolissaan yleisö on vähemmän huolissaan näistä suurista eläinten hyvinvointikysymyksistä. Ja syy siihen, että kloonaus on sallittu USA, Argentiinassa ja parissa muussa maassa, on se, että eläinten hyvinvointiasia on yleen katsottu. Se on sivuutettu. Eurooppalainen suuri yleisö ei ö, siedä sitä, ei suvaitse sitä, että eläimille ö, tehdään hallaa kloonatessa. Ja sitten vielä yleinen kysymys siitä, voimmeko me yksilöidä nämä eläimet. No, se on tietysti tärkeä kysymys, kriittisen tärkeä. Meillä on muun muassa naudanpasseja, hyviä, äh, hyvät tietokannat eläimistä. Me jäljitämme eläimiä jatkuvasti. Meillä on koko ajan parempia etiketointimetodeja, pistämme mikrosiruja eläimiin. Meillä on parempia äh, keinoja yksilöidä eläimiä, DNAn perusteella, ja varmasti jossain vaiheessa tulevaisuudessa voimme yksilöidä niitä myös paljon halvemminkin, ihan vain DNAn avulla, mutta tällä hetkellä se on liian kallista, mutta se saattaa vielä muuttua ihan muutamassa vuodessakin. Joten voimmeko me yksilöidä niitä tai erottaa niitä eläimiä, jotka ovat kloonattujen eläinten jälkeläisiä, joita on saatu tuonti siemenesteistä tai munasoluista? No, tietysti näin voidaan tehdä, jos tämän tuotteen siemenesten tai munasolun myyjä pitää kirjaa siitä, missä on kloonattua ja missä ei materiaalia. Silloin mekin voisimme jäljittää nämä eläimet, mutta aivan kuten edustaja David sanoi, niin ei me, emme me voi ehdottoman varmasti yksilöidä näitä eläimiä, emmekä voi erottaa eläimiä toisistaan sen perusteella, onko eläin kloonatun eläimen ensimmäisen, toisen vai kolmannen sukupolven jälkeläinen. Ensin täytyy olla selvät rekisterit ja sitten täytyy olla myös riittävästi <clears throat> tietoa vanhempien DNAsta. Eli mahdollisuuksia kyllä on, mutta liian kallista se varmasti on. Tässä puhutaan aika pienestä määrästä eläimiä. Kuinka monta? ottaa siemenneste-näytettä, kuinka monesta näytteestä puhutaan, kuinka monesta näytteestä puhutaan. Olisi kuitenkin aika vaikea saada täysin kattavat, kattava kirjanpito siitä, mistä siemenestä tulee. No toki kun me nyt jo tiedämme suurin piirtein mistä siemenestä, siis mistä paikasta se tulee, niin ei tietysti voisi olla ylivoimaisen vaikeaa edellyttää, että käskettäisiin kertoa, onko kyse kloonielämästä vaikka ei. Eli jos jossain vaiheessa kykenemme yksilöimään nämä eläimet, niin olisi parempi, jos niin todellakin tehtäisiin ja tulevaisuudessa ehkä voidaan. Kiitos. Tässä olivat asiantuntijoiden lausunnot. Kiitos asiantuntijoille vielä. Sitten ensimmäisen paneelin lopuksi edustaja Moi, esittelijä pitää puheenvuoron. Haluatteko pitää puheenvuoron? Joo, avrei voluto solo fare una... Niin, haluaisin vain esittää Broomille kysymyksen. Eli voinko esittää kysymyksen teille? Dzisiejsze krótkie pytanie, mamy chwilę czasu. To Lyhyt kysymys vähän aikaa on, olkaa hyvä vain, mutta lyhyesti. Joo, vorrei fare una domanda, una semplice... Haluaisin esittää kysymyksen. Äh, nimittäin halusin Broomil, kysyä Broomilta, että kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä, niin tällä hetkellä hän on tutkimuksia, joiden mukaan kloonatut eläimet ja niiden emotkin joutumat, joutuvat kärsimään, koska niille, niihin syydetään aika paljon hormoneja. Ja kuka voi taata sen, että nämä hormonit eivät siirry kansalaisiin, kun syömme vaikka lihaa? Ja kuka voi taata sen, että nämä hormonit eivät muuta jälkeläisten perimää tai ettei tule muita muutoksia, kun puhutaan vaikkapa geenien reprogrammaatiosta ja ylipäänsä geenien jakautumisesta. Eli haluaisin tietää, onko kysymyksiä tästä asiasta. Kiitos. Onko tutkimuksia? Panie, pan profesor, panie profesorze, bardzo proszę. Niin, herra professori Brum, olkaa hyvä. Yes, thank you for, for, the, for the question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Edustaja Pove viittasi juuri siihen, että, että hormonien käyttö näissä tässä prosessissa vaikuttaa emien terveyteen. Kyllä sillä saattaa olla kieltämättä jokin vaikutus, jos hormoneja käytetään tässä yhteydessä. Mutta toinen ulottuvuus oli sitten tämä seuraava sukupolvi tai seuraavat sukupolvet. Jossa tässä se, sellaisten äh, emo, emoeläinten äh, tuotannossa täytetä, jotka sitten täyt, jatkossa tuottavat klooneja, käytettäisiin hormoneja, niin tokkopa niillä sitten on enää mitään vaikutusta tuonne äh, myöhäisempien sukupolvien tilaan millään muotoa. Tietenkin tässä on kysymyksessä tietenkin heti ensisijaisesti sen nuoren eläimen hyvinvointi, mutta jos vielä mennään eteenpäin sukupolvi tai pari, niin en ymmärtäisi kyllä millä tavalla tämä hormoni, nämä hormonin käyttö voisi sinä asti säteillä. Okay. Grazie. Kiitoksia. Tässä tuli vastaus oikeastaan tähän äh, genomikysymykseenkin. Lyhyesti komission edustaja herra Mikko olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, uh... Kiitos kuulemuksen, jotka osoitettiin komissiolle. Osittain asiantuntijat jo vastasivat, mutta tunnen nyt velvollisuudekseni vastata joihinkin. Mainitsin, että komissio painostaa aina kloonaamisen puolesta. Mielestäni ei nyt ole kovin asianmukainen huomio tämä. Itse asiassa parlamentilta tuli vahva pyyntö, että käsittelemme asiaa. Ja itse asiassa mikä käsittelyssä on, on vastauksemme tähän pyyntöön, myöskin ottaen huomioon Euroopan ihmisten näkemykset. Hekin haluavat, että asiaa käsitellään. Täytyy muistuttaa, että se mitä ehdotamme on kielto klooneille ja on kielto klooneista saataville elintarvikkeille. Eli kaikki käytävä keskustelu täällä, sikäli kun minä sitä seuraan, niin koskee jälkeläisiä koska kaikesta muusta ollaan täysin samaa mieltä. Itse asiassa ehdotus ottaa huomioon sen, mitä monet täällä sanoitte salissa. Eli kysymys, joka voidaan kysyä, on se, että mitä jälkeläisille tehdään, mitä tehdään seuraaville sukupolville. Ja tässä muistutan siitä, että ennen kaikkea selvitys on meneillään, niin toinen tärkeä asia on se, että meillä ei todellakaan ole tieteellistä metodia tehdä eroa elintarvikkeiden, maitotuotteiden, lihan välillä, jotka tulevat klooneista. Sitten muiden välillä ei ole mitään välineitä, joita voidaan käyttää. Ainoa tapa, kuten asiantuntijat sanoivat, on hallinnollinen tapa, mikä tarkoittaa, että on paperinen jäljitettävyys, jos näin voidaan sanoa. Ihan takaisin sinne, montako sukupolvea mahdollisesti takaisinpäin muissa valtioissa. Nyt haluaisin, että harkitsette myös toista osatekijää. On joitakin harvoja tapauksia, joissa sukurusotialkiot tuodaan sellaisista maissa, joissa kloonaaminen on sallittu. Pyytäisin, että eurooppalaiset jalostajat ja viljelijät, tai kysyisin heiltä, että miksi he haluavat tuoda näitä sukusoluja ja alkioita yleensä. Se on sen vuoksi, että on hyvin korkean suorituskyvyn eläimet Joo, nämä sukusolut edustavat. Nyt, jos on sitten vaikea tehdä eroa kloonan ja ei-kloonin välillä ja kielletään kaikkialta periaatteessa kaikki tuonti, mukaan lukien geneettinen aineisto, joka on kovin hyvin suorituskykyistä ja ehkäpä jalostusala tarvitsisi sitä Euroopassa, niin se pitäisi ottaa huomioon, kun näitä asioita mietitään, niin myös. Olen aika paljon samaa mieltä, että ehkäpä kloona tussa munasolussa ja Siinä olisi ehkä helpompi löytää ratkaisu jäljitettävyydessä, vaikka se olisikin paperijäljitettävyys kuin jälkeläisten osalta, ja siinä se onkin on suuri ongelma. Ei kun, sori, siis suuri vaikutus, jonka varmasti sitten toivon, niin olemme saaneet loppuun arvioiduksi vuoden loppuun mennessä. Kiitos. ten sposób bardzo dziękuję. W ten sposób zakończyliśmy pierwszy panel. Näin ensimmäinen paneeli on saatu loppuun saatetuksi. Pari minuuttia myöhästystä. Ja nyt sitten puheenjohtajuuden välitän Rovalla Viian käsiin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Sikirski. Kiitoksia, Sikirski. Nyt aloitamme tämän toisen paneelimme. Siinä puhutaan erittäin tärkeistä asioista, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Puhumme tieteellisistä ja eettisistä näkökohdista ja kuluttajien näkökulmasta tähän aiheeseen. Annan välittömästi puheenvuoron Envi-esittelijälle Sommerille. Hän voi esitellä paneelin ja sen jälkeen kuulemme kolme, kolmen asiantuntijan esitykset. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe mit Interesse den... Äh, äh, kiitoksia. Mm, äskeiselle esittelijälle se oli erittäin, erittäin mielenkiintoinen. Monelta kantilta tätä asiaa, teemaa jo valaistiin. Ja nythän sitten pääsemme tähän, tähän toiseen osioon lähellä ympäristövaliokunnan territoriolle, joka kantaa huolta näistä eettisistä ja kuluttajan suojelullisista ulottuvuuksista. Esimerkiksi tieteen, meillä on epson edustaja Robinson sitten, joka puhuu tästä tieteellisestä strategiasta. Ja sitten etiikkaryhmän e- edustaja meillä on paikalla. Totesimme, että eettiset kysymykset ovat meidän kannaltamme erittäin tärkeitä. Ja sitten kauniksi lopuksi Euroopan kuluttajaliiton edustaja Poikista käyttää puheenvuoron. Ja on eh, siltä osin lähellä tämän meidän oman valiokuntamme toimenkuvaa, eli puhua, kun puhutaan elintarvikeiden turvallisuudesta, elintarviketurvallisuudesta tähän liittyvistä seikoista. Varmaan yhtä jännittävä toinen puoliaika tässä kuulemisessa kuin tuo ensimmäinenkin. Thank you very much. I will now... Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Tobi Robinsonille, joka on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteen strategia- ja koordinointiyksikön päällikkö. EFSAhan on laatinut tieteellisiä lausuntoja eläinten hyvinvoinnista ja vuonna 2008 muun muassa. Tällainen lausunto annettiin jo vuonna 2009 ja 2010 niin ikään. Tobin Robinsonin osasto on vastuussa EFSAn ähm, elintarviketurvallisuusstrategian toteuttamisesta ja he käsi, hänen osastossaan käsitellään myös uuselintarvikkeiden osaa elintarvikeketjussa. Ladies and gentlemen. Kiitokset äh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Aivan äh, lyhyesti siis äh, EFSAn työstä klonauksen parissa. Erityisesti tähän alkuun haluaisin muistuttaa Euroopan elintarviketurvallisuusviraston roolista. Se on itse asiassa avainasemassa Euroopan unionin riskinarviointityössä. Riskinarviointia tässä korostan koskien elintarvikkeita ja, eli, ja rehuturvallisuutta. turvallisuutta se työskentelee lähes yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa avoimesti, myöskin kaikkien sidosryhmien kanssa, jotka tätä tässä elintarvikeketjussa jollakin tavalla mukana ovat EFSAn tehtävänä on tarjota riippumatonta tieteellistä neuvoa ja selkeää, viestiä selkeästi sitten olemassa olevista ja nousevista eh, kehittyvistä riskeistä. EFSA on riippumaton eurooppalainen virasto, EUn budjetin rahoittama toki, mutta toimii erillään komissiossa, parlamentista ja muista EU-toimielimistä. Tässä, eh, mitä EFSAn roolin tähän, tässä se asiassa kysyy tässä kysymyksessä tulee juontaa kysymyksistä Euroopan komissiolta koskien tieteellinen neuvo turvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja ympäristön tiimoilta, kuten puheenjohtaja mainitsi, EFSA on tarjonnut tieteellistä neuvoa komissiolle neljään eri otteeseen 2009, 8, 90 ja 12 ja niin kuin sanottu, tämä on tällaista tieteellistä neuvoa auttamaan Euroopan komissiota omassa riskinarviointityössään. Vuoden 2008 tieteellisessä lausunnossa Euroopan komission pyynnöstä laadittiin tällainen selonteko julkisen konsultoinnin kautta, joka näin, mikä tarjosi kaikille tilaisuuden kommentoida kaikille mahdollisille osallisille sidosryhmille. Ja saimme sitten 64 osapuolelta 128 erilaista kommenttia tai lausuntoa. 2008 riittävästi tietoa oli ainoastaan sikojen ja lehmien kloonauksesta. Vähänkään siis riittävästi tietoa tässä puhuttiin nimenomaan terveys- ja hyvinvointikysymyksistä eläinten ensimmäisten elinvuosien aikana. Ja sitten todettiin, että minkälaista huolta lihan ja maidon tuotannolle ei tästä klonauksesta voitu todeta koituvan. 2009 sitten päivitettiin edellisen vuoden tieteellistä lausuntoa ja siirrettiin tutkimaan koko eläimen elinkaarta ja arvioitiin, voitaisiinko sitten lehmistä ja sijoista saatua tietoa sitten lampaisiin, vuohiin ja, ja kanoihin. Siinäkin yhteydessä todettiin, että tällaista laajemmista muille, muihin lajeihin ei ole nykytiedon perusteella mahdollista ulottaa, siis mitä arviointiin, riskinarviointiin siis lähinnä tulee. 2010-2012 vuoden EFSAn lausunnot perustuvat tai pyrkivät etsimään vastausta täsmälleen samoihin kysymyksiin. Äh, alan kirjallisuus käytiin, kahlattiin yksityiskohtaisesti läpi koskien äh, klooneja ja kloonien jälkeläisiä. Sitä, tässä taas avattiin keskustelufoorumi kaikille mahdollisille asianosaisille, jotta sitten voitaisiin asian keskuudessa miettiä tuumata, mitä, äh, mistä tässä oli kysymys. Ja näinpä sitten äh, päätelmät edellisistä vuosilta 2089 ikään kuin päivitettiin. Ja sitten hiukan yksityiskohtaisemmin vielä, mitä äh, elintarviketurvallisuuteen siis tulee näistä käsillä olevista tutkimuksista ei käynyt ilmi mitään minkäännäistä eroa kloonattujen ja muiden eläinten tuottamista, tuottamista elintarvikkeista, lihasta ja maidosta. Mitä, mitä tuli vitameihin, vitamiineihin, yle, yleisiin happo- ja vesisisältöihin ja muihin mineraalisisältöihin, ne olivat aivan samanlaiset klonatuilla ja muilla eläimillä mm minkään äh, näköisiä muutoksia myöskään lihassa ei näyttänyt olevan sen paremmin, äh, mikä olisi, siis, olisi erottanut äh, kloonatun eläimen tai ei-kloonatun eläimen lihaksi näitä tietenkään pitkän aikavälin toksisisia, toksisia ominaisuuksia sisältäviä ketjuja ei muutenkaan ylläpidetä, niin se ei ole millään tavalla olennaista. Tässä useat aiemmat puhujat ovat menneet syvemmälle näissä asioissa Eli ensinnäkin äh, kuolemantapaukset lisääntyivät merkittävästi kaikissa äh, elämän kehitysvaiheissa syntymästä äh, nuoreen ikään. Ja kuten todettiin, nämä kuolemusmarkkerit esimerkiksi epänormaalista raskaudesta johtuvat ja, ja istukan epämuodostumista johtuvat kuolemat olivat entistä tavanomaisin. Sitten epigeneettiset desregula, desregula, des, kysymyskulalaation ansiosta ja riittämättömän solujen uudistumisohjelmoinnin ansiosta ei päästy toivottaviin, toivottuihin tuloksiin. Eh, muilta puhujilta kuultiin tästä kloonauksen tehokkuudesta, eli tietenkin tutkimus on omalta osaltaan eh, tehostunut, eh, mitä tulee tekniikan kehittämiseen. Minkäänlaista merkittävää kloonauksen tehokkuuden kasvua ei ole kyetty rekisteröimään. Mitä lehmiin tulee, kloonaus on 16-15 prosenttiin verrattuna 45-60 prosenttiin no, normaaleihin koeputkihedelmityksiin verrattuna. Sikaeläinten onnistumisaste on vaatimattomat 6 prosenttia. Ja sitten lopuksi EFSalta kysyttiin ympäristöriskeistä. Ja siinä todettiin, että näiden neljän selvityksen kautta todettiin, että minkäännäköistä ympäristövaaraa ympäristön biodiversiteetille ei ole voittu todeta. Eli olemassa olevan tiedon mukaan ei ole mitään sellaista, mikä viittaisi uusiin tai kasvaviin ympäristöriskeihin, joita sitten kloonatut eläimet tuottaisivat verrattuna perinteiseen karjan kasvatukseen. Eli siis mikään tieto, jota, joka, jota meillä on nyt käsillä, ei viittaa tähän. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Thank you very much. And now... Kiitoksia kovasti. Seuraava puhujamme on Pere Puikdomene Krossel joka edustaa luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää. Kuulemme nyt 10 minuutin puheenvuoron eettisistä kysymyksistä. Um, the group, the European Group of Ethics of Sciences and New Technologies was asked. Ja niin meitä pyydettiin 2007 vuoden lopussa puhumaan näistä eettisistä näkökohdista kloonaamisessa, joka liittyy elintarviketuotantoon. Raportti on julkaistu ja se on saatavilla. Niin on sitten hyvä, että voi lukea myös sen julkisen tekstin, jotka ovat kiinnostuneet. Mutta mitä ryhmä teki, kun komission pohjoittajalta tuli pyyntö, oli ensinnäkin kuultiin asiantuntijoita, haluttiin saada ihmisiä eri aloilta, viljelijät, yliopistopiirit, jalostajat, jotka voisivat antaa tietoa, jota sillä hetkellä oli käytössä. Toteutimme myös julkisen lausuntokierroksen, varmaan yhtenä ensimmäisen, joka toteutettiin. Yli 300 vastausta tuli. Pyörän pyörän neuvottelut julkiset täällä Brysselissä johon tuli journalismien edustajia ja pystyivät meille nyt sitten esittelemään eri näkökohtia. Ja sitten lopulta laadimme lausunnon, jossa yritimme tehdä yhteenvetoa kaikista näistä asiaan liittyvistä kannoista. Ja näin muodoin antaa neuvoa komissiolle siitä, että mitä me pidimme tärkeimpinä eettisinä ongelmia tässä kysymyksessä. Nyt jos yritämme yksilöidä näitä eettisiä huolia, joita tällä hetkellä kysymyksestä on. Neljän tyylisiä. Yksi kappale koskee itse kloonieläimiä ja niiden jälkeläisiä. Yksilöimme, että jotkut, kuten olemme jo täälläkin kuulleet, jotkut ovat huolissaan että käytetään lisääntyvässä määrin ihmisiä eläin, siis eläimen ihmisten hyväksi. Eläinten oikeudet olivat huolenaiheena, erityisesti eläinten hyvinvointi ja terveys. Toiseksi kartoitimme myös ihmisten huolia, erityisesti ihmisten terveys ja hyvinvointi, elintarviketurvallisuus mukaan lukien. Koska voidaan argumentoida, että elintarviketuotannossa tämä teknologia olisi mielenkiintoinen, mutta erityisesti elintarviketurvallisuuden, ei pelkästään tarjonnan turvallisuuden näkökulmasta. Sitten ihmisten väärinkäyttö. Tässä ollaan kaltavalla pinnalla, koska jos hyväksytään eläinten kloonaus, niin mahdollisesti lopulta voisimme hyväksyä saman teknologian käytön ihmisiin – ja sehän on täysin kiellettyä, kuten tiedätte, kaikissa maissa. Oli myös huolia ympäristöstä. Geneettinen monimuotoisuus tuli esille lajeiden keskuudessa. Bioturvaaminen tuli esille. Sitten myös pilaantuminen ja ympäristön tilan heikentyminen. Niin, että jos eräitä lajeja käytetään lihantuotantoon kasvamassa määrin, niin se voi olla uhka näissä kysymyksissä. Sitten yhteiskunnalliset näkökohdat lopulta. Miten yhteiskunnassa hyväksytään nämä asiat ja kuluttajien puolella myös? Sitten myöskin oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat, että miten paikalliset toimijat pääsevät käyttämään näitä asioita hyväkseen ja sitten teolliset tekijänoikeudet. Sitten myös maatalouden kestävyys oli näkökohtana. Eli kaikki nämä huolenaiheet ovat aika spesifejä. Sen lisäksi, että ne liittyvät tiettyihin viljelijöihin. Sen vuoksi ajattelimme, että tärkeimmät huolenaiheet olivat eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus, monimuotoisuus ja se, miten yleisö näkee asian. Täytyy myös sanoa, että on kysytty, että miksi näitä tekniikoita voidaan käyttää. Ja yksi mahdollisuus on koskenut teollisia tekijänoikeuksia. Näitähän eläimiä ei tietenkään voida patentoida, mutta samaan aikaan tekniikat voidaan. Ja tietysti ihmiset, joilla tekniikoiden oikeudet ovat, yrittävät niitä markkinoida ja välittömästi onnistuvat. Miksi? Koska heillä on teollisen tekijäoikeuden suoja ja oikeus. Mutta tämä nyt voi olla marginaalinen kysymys. No sitten ensinnä oli tässä tämä elintarviketurvallisuus. Tällä hetkellä saatiin hyvin perusteellinen raportti elintarviketurvallisuusviranomaisilta. Ensimmäiset luonnokset olivat myös EFSAn lausunnosta Siis tämän amerikkalaisten raportin kanssa oli yhteensopivuutta tässä EFSA-raportissa siinä mielessä, että klonatut eläimet itse eivät tule elintarvikemarkkinoille, ne ovat kovin kalliita eläimiä. Ne, jotka tulisivat, olisivat sitten jälkeläisiä. Kaikkien raporttien mukaan on niin, että elintarviketurvallisuus ei ole huolena näistä eläimistä. Jos mitään huolia olisi vanhemmista, niitä ei käytettäisi jalostukseen. Tästä näkökulmasta on hyväksytty tämä asia. Mutta on selkeä ja näin on toistettukin ja se on aihe, joka liittyy eläinten hyvinvointiin. Se on selkeä huolenaihe. On totta, että se näkemys, joka Euroopassa on, niin on erilainen kuin se, mikä muissa maissa on, kuten Yhdysvalloissa. Eikä tätä tekniikan kehittämisen myötä ole ratkaistu. Sitten monimuotoisuus. Meillä on useita raportteja siitä, miten geneettinen monimuotoisuus vähenee joidenkin eläinten keskuudessa, joita käytetään – kotieläintuotannossa. Ja täytyy hyväksyä, että kloonaus on äärimmäinen rajoittamistapaus monimuotoisuudelle. Voitaisiin sanoa, että no, tavallisella käytännöllä tehdään kuitenkin samaa. Kuukausi sitten vasta amerikkalainen härkä kuoli, jolla oli yli puoli miljoonaa jälkeläistä, eikä se mikään klooni ollut. No joka tapauksessa tässä on trendi geneettisen monimuotoisuuden vähentymistä kohti. Ja jalostuksen osalta ja yleisesti huolet aiheet huomioon ottaen. Luonnon, siis monimuotoisen ylläpito on tärkeää. Voidaan myös sanoa, että jossakin tapauksessa kloonaamista voidaan käyttää lajien suojeluun, jotka ovat häviämässä. Sekin on totta. Mutta se on kuitenkin marginaalinen näkökohta. Ja sitten Miten yleisö näkee tämän asian ja hyväksyykö se sen? No, tässä varmaan muut puhujat sitä puhuvat. Tästä syystä sitten pyysimme komissiota laatimaan nopeasti, ja se olikin nopea europarometrin osalta. Ja 2008, tai siis vahvistettiin nämä meidänkin ajatuksemme sieltä eurobarometrista. Eli johtopäätöksenä, jos nyt ajatellaan erityisesti kysymyksiä eläinten hyvinvoinnista, niin teimme johtopäätöksen, että ryhmällä oli epäilyksiä siitä, että miten kloonaamista on elintarvikkeiden osalta. Tässä on oikeasuhtaisuus kysymyksessä. Edut ovat rajoitetut, ja erityisesti eläinten hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyvät ongelmat ovat selkeät. Myöskin merkinnöistä keskustelimme. Olimme tietoisia ja olemme tietoisia näistä merkintöjen teknisistä vaikeuksista. Ajatelkaapa vain, että tulisivat, tulisi ihmisiä ja kysyisivät, että miten maitoa voidaan merkitä – siihen voi olla sekaantunut monia eläimiä. Siksi pysymikin komissiota tarkastelemaan, onko se toteutettavista. on osalta en usko, että ne tekniikat mitenkään ratkaisevat näitä ongelmia. Ehkäpä kovin sofistikoituneessa muodossa, mutta onko se nykypäivää vielä. Niin, näistäkin syistä sitten pysymme komissiota tarkastelemaan näitä mahdollisuuksia. Kiitos. Thank you to you. And uh, now I will give the floor to Miss... Seuraavaksi annan puheenvuoron Kamille Perinille, joka on BEUKin elintarvikeasioita käsittelevä johtavan virkamies. Hän voi kertoa meille kuluttajan näkökulmasta kloonaukseen. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Tässä kuulemistilaisuudessa on puhuttu jo aika monesta kloonauksen ulottuvuudesta ja nyt haluaisin kertoa teille kuluttaja näkökulmasta. No, koska aika on vähän, en oikeastaan kerrokaan itse järjestöstä, niin sen enempää, vaan menen suoraan siihen, mitä mieltä eurooppalaiset ovat kloonauksesta. Kuten muut puhujat ovat sanoneet, että eurobarometria on tehty kaksi, ensimmäinen vuonna 2008, toinen 2010, ja molemmissa todettiin, että kuluttajat eivät hyväksy kloonausta elintarviketuotantoa silmällä pitäen. 84 prosenttia eurooppalaisista <clears throat> ovat huolissaan ympäristöstä, 67 prosenttia vuonna 2010 ei hyväksynyt ollenkaan kloonausta ruoan tuottamiseen, ja 58 prosenttia oli luku kaksi vuotta aiemmin. Kaksi kolmannesta olivat sitä mieltä, että kloonausta pitää torjua eettisten seikkojen vuoksi, ja 69 olivat sitä mieltä, että <clears throat> eivät ostaisi kloonatusta elämästä tehtyä ää, äh, lihaa. Ää, äh, tästä voisi päätellä, että eurooppalaiset ovat teknologiavastaisia, mutta kyllä ää, äh, muuallakin ollaan samoja, samaa mieltä. USAssa on tehty myös kyselyjä ja on todettu, että 53 prosenttia amerikkalaisista eivät todennäköisesti ostaisi lihaa tai maitoa tuo tai munia kloonitusta eläimistä, vaikka väitetään, sanotaan, että se on turvallista. 89 prosenttia haluavat lihaa, ei, sellaista lihaa ja maitoa, joka on merkittyä, etiketöintyä, jos se on kloonattua. Ja 69 prosenttia amerikkalaisista eivät hyväksyneet kloonausta ylipäänsä ruokaa, ruoanvalmistusta, tai siis elintarviketuotantoa varten. Kuinka laajaa kloonaus siis on? No, me tiedämme eh, komission vaikutusanalyysistä, että karjan kloonausta ei kaupallisiin tarkoituksiin tapahdu EU-ssa eh, e ainakaan vuoteen 2020 saakka on tilanne tämä. USA, Kanadassa ja Argentiinassa on kaupallista kloonausta myös uudessa sellaisessa Australiassa, Chiilessä, Kiinassa ja joissain Latin-Amerikan maissa. Sitä tapahtuu yleensä äh, maitokarjaa ja äh, lihakarjaa kloonataan, jonkin verran myös sianlihaa tai siis sikoja. Ja ää, äh, tätä tapahtuu USA myös Kiinassa ja seelannissa ehkä. Ja sitten jos ajatellaan vuohea ja lampaita, niin kloonaus on aika ää, epätavallista. Entäpä sitten jäljitettävyys? Moni, moni, monissa kolmansissa maissa ei säännellä kloonaamisesta, paitsi Kanadassa, koska Kanadassa ää, äh, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä tehtävää ruokaa pidetään elintarvikkeena. Se tar- edellyttää ää, äh, myyntilupaa ja arviointia. <clears throat> Joissain tietyissä muissakin maissa, esimerkiksi Australiassa, on olemassa kieltoja Eli klooniruokaa ei päästetä elintarvikeketjuun. Ähm, Uudessa Seelannissa on järjestelmä, jonka myötä halutaan lähinnä vastata äh, ulkomaisiin markkinoihin, eli jonkin verran äh, kloonausta sallitaan. Mitä tulee sitten ähm, jäljitettävyyteen erityisesti, ähm, kun puhutaan alkioista ja siemennesteistä, niin ei ole mitään velvoitetta äh, ilmaista, että materiaali tulee kloonatusta ähm, lähteestä. Ja vaikka me EU-ssa haluammekin jäljittää kaiken kloonauksen, niin välttämättä tuontituotteisiin sovellennettuna tämä toive ei välttämättä toteudu. Kun ajatellaan jäljitettävyyttä vielä, niin esimerkiksi porsaita jäljitetään lähinnä eri e, eräpohjalta, kun taas muita eläimiä, kuten nautoja ja lampaita jäljitetään myös yksilöittäin. Sitten tässä on taulukko jäljitettävyydestä. Tämä on otettu USAn maatalousohjelmasta Hansson, henkilö nimeltä Hansson, joka on kuluttaja-asioita edistävä henkilö, on tällaisen taulukon esittänyt. Tästä voidaan todeta, että tämä kloonaus kyllä näkyy eläimen kantakirjassa. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan heijastu komission ehdotuksessa vuodelta 2013. Tällä hetkellä hän klooniruokaa pidetään uutuus, uuselintarvikkeena ja se edellyttää myyntilupaa. Kuitenkaan mitään sääntöjä ei ole olemassa, joita sovellettaisiin jälkeläisiin tai niiden jälkeläisiin. Muutama vuosi sitten UK vuonna 2010 kloonaus pääsi otsikoihin, koska havaittiin, että maito ja, maitoa ja lihaa, joka oli jäl, peräisin kloonatuista jälkeläisistä tai kloonatujen eläinten jälkeläisistä, <clears throat> ja vaikka se siis, siis tällainen ruoka oli päässyt myyntiin. Ja vaikka se ei olekaan kiellettyä, niin sitä eivät kuluttajat hyväksyneet. Ja jos katsot tätä pientä sarjakuvaa tuossa kuvan vasemmassa kulmassa, niin olisi ehkä liioiteltua sanoa, että klooniruokaa on joka paikassa ja ihminen haarukoi päivittäin lounakseen klooniruokaa. Kyllä me tiedämme, että kloonausta on aika vähän ja meillä on vielä aika, jos me haluamme säännellä kloonausta ja <clears throat> nimenomaan ruoksi. Ja siksi olemme sitä mieltä, että ähm, komission tulisi tehdä enemmän, jotta kuluttajat eivät jäisi ähm, tietämättömiksi asiasta. On aika hölmöä kieltää koko kloonaus ähm, tai ruo, kloonattu, kloonattu ruoka, kun tiedetään, että kloonausta kuitenkin tapahtuu jalostamis- tarkoituksiin. Sitten tiettyjä kauppaan liittyviäkin seikkoja tähän asiaan liittyy. En nyt mene yksityiskohtiin komission vaikutusanalyysistä, mutta idea on se, että meille saattaa, meillä ei vielä ole tullut tulvimalla klooniruokaa, joten meillä on vielä aikaa säännellä tätä asiaa. Kun ajatellaan kloonattua materiaalia, niin sen tulisi olla jäljitettävää ja me ehdotamme, että ylipäänsä elävien kloonieläinten tuonti pitää, me olemme yhtä mieltä siitä, että tuonti, kloonattujen tuontieläinten tuonti pitää kieltää EU-hun, mutta Enpä tiedä, onko tällä kuitenkaan ollut vielä vaikutusta komission ehdotuksen viimeiseen versioon. Olen tässä kopioinut USAn vastaavan tekstin. Nämä USA tulee seuraamaan ja muutkin kloonaavat maat tulevat seuraamaan sitä, mitä EU:ssa tapahtuu. Ja tietysti täytyy muistaa myös ne neuvottelut, joita käydään Kanadan ja USAn kanssa T-tipistä, joten kyllä tässä täytyy myös ottaa huomioon kauppa-aspektit, kun katsotaan, miltä komission ehdotus lopulta näyttää. Mitä me nyt sitten peräänkuulutamme? Peräänkuulutamme sitä, että kuluttajat voivat tehdä valistuneita päätöksiä, ostopäätöksiä ja että kloonattujen eläinten jälkeläisistäkin olisi tietoa ja niistä tehtävästä ruoasta. Kloonattujen eläinten kielto Euroopan unioniin on jo totta, mutta se ei vielä riitä. Haluaisimme myös, että olisi selkeä jäljitettävyysjärjestelmä siemennestettä ja alkioita silmällä pitäen, samoin kuin kloonattujen eläinten jälkeläisiä silmällä pitäen. Periaatteessa parlamentti ja neuvosto saattoivat jo päästä yksimielisyyteen tästä kolme vuotta sitten, mutta ja, ja tässä jätettiin tärkeä tilaisuus käyttämättä olisi hyvä, jos kaikki klooniruokaa jäljit, eh, etiketöitäisiin, no vähintäänkin tulisi ö, ähm, päästä siihen, että välittömästi eh, etiketöidään ö, eh, kloona, klooniruoka myös jälkeläisistä. On tärkeää, että hyväksytään sellaisia sääntöjä, jotka ovat kansalaisten odotusten mukaisia Neuvoston oikeudellisesta yksisestä vuoti mielipidettä lausunto, joka osoitti selvästi sen, että etikettöinti voisi olla hyvinkin yhteen, yhdenmukainen VTO ja GATTin sääntöjen, voisi olla siis yhdenmukainen näiden sääntöjen kanssa. Olemme myös sitä mieltä, että että tämä voisi oikeastaan olla, tämä TTIP-sopimuskin voisi olla mahdollisuus sekä USAlle että EUlle hyväksyä sääntöjä, jotka ovat kuluttajain toiveiden ja etujen mukaista. Sanoin tässä alussa, että kuluttajat ovat teknologiavastaisia, mutta ähm, TACDn puitteissa olemme jo hyväksyneet USAn kanssa päätöslauselman ja siitä kyllä ilmenee, että molemmin puolin Atlanttia vaatimukset ovat aika paljon samanlaisia ja olen kiitollinen siitä, että sain tulla tänne puhumaan. Thank you very much. And now we can... Kiitoksia kovasti. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Annan puheenvuoron Liiselle. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an unsere Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset alustajillemme. Haluaisin lyhyesti tarttua tähän jälkimmäisen osion alustajien kommentteihin. Ensinnäkin tämä kauppakumppani-argumentointi, voin vahvistaa tämän, kun olen ollut mukana näissä valmistelevissa istunnossa ja siellä komissaari on tehnyt aika kunnianhimoisenkin ehdotuksen julkistanut, ja muut komissiaarit eivät sitten ole siihen oikein lähteneet mukaan samaan kelkkaan sillä perusteella, että se voisi haitata näitä kauppaneuvotteluja komissio on jo aiemminkin todennut tästä näistä TTIP-neuvotteluista, että on aika hankala ihmisille ehdottaa että, ja todeta, että ei tässä nyt oikein ole, auta mitään lainsäädäntöäkään alkaa ajaa, kun, kun amerikkalaiset ovat vastahankaisia. Et tietenkin tietysti tässä tähän, tässä en tietenkään tekisi mitään kompromissia mielellään, niin, mutta näin se vaan menee. Parlamentti ei tietenkään sitä hyväksy, vaan haluaa sitten tätä, parantaa tätä omaa alustavaa erotustamme. Sitten mm, merkitsemisvaikeudet. Ei se mikään helppo hanakki olekaan. En, minä olen tästä asiastakin itse asiassa laatinut tohtori väitöskirjan. Olin tällaisen diagnostikka-firman edustajanakin tai osakkaanakin ja silloin kysyttiin, että silloin kun me päätämme, että, että tämä liha, jonka kloonatun, kloonatun otuksen kannasta muuntuu elintarvikkeeksi, että voitaisiin siitä sitten jonkinlainen testi toteuttaa. Ja näin sitten se oli mahdollista toteuttaa, mutta tietenkin jokainen elintarvike erä, siis elä, elin, elintarvike, elin, sillä on, on, on jonkinlainen nimi siis tietysti, ja pitäisi sitten pystyä, niin kuin mullakin elollisella, niin osoittamaan, että mistä se on lähtöisin. Ja, ja, ja me, minä olen sitä mieltä, että tällainen sen alkuperä pitää kyetä näyttämään äsken juuri kuultiin, että yhden, yhden ainoan sonnin jälkeläisiä vaeltelee tuolla maailman laitomilla puoli miljoonaa. Ja muutenkin teuroseläimiä on, on todellakin sankoin joukoin. Ja jos, jos, kyllä se, mitä pitää jäljittää, ajatella, että jos joku myy jotain esimerkiksi al- alkiota kallilla hinnalla ja väittää, että se tulee jostakin todellakin super, supereläimen jälkeläisestä lähtöisin. Ja joku sanoo, no ei, ja sitten kun joku kysyy, että no mistä tämä on lähtöisin, niin en minä vaan tiedä. Et se, kun sinä, jos sinä hyv- maksan isot rahat siitä, että saan hyvää geneettistä materiaalia, niin tietenkin minun pitää tietää sitten, mistä se on lähtöisin. tietenkin tämä on ihan sel- selvitettävissä. Siinä on tietysti kysymys hyvästä, hyvästä ö, uskosta aika pitkälle ö, latinalaiset Amerikan maat ja Yhdysvallat se, ehkä sillä pärjäävät, mutta me tarvitsemme ihan tiukkaa tieteellistä näyttöä tästä alkuperästä. Eh, minä ajattelen omaa eh, tieteellistä taustaani, ettei tämä ylipäätänsä ole eh, mahdollistakaan. Ajatellaan vaikkapa tuore, tuore lihan alkuperä, paitsi naudanlihan myöskin siipikarjan tai muun, muun lihan. Se alkuperä on tärkeä kannaltani. Ja, ja näin sitten tietysti, jos ajatellaan, halutaan, halutaan samaan syssyyn sitten tästä geneettistä alkuperäistä tietoa. Se kulkee sinne ihan rinta rinnan. Se on tärkeää, niin kuin on aina todettu meillä, tärkeää olevan sitten haluan tätä etiikkaryhmää erityisesti kiittää siitä, että se tämä, tämän eettisen ulottuvuuden esille otti. Sitä, tätä keskustelua sinällään ei, ei auta unohtaa. Ajatellaan, että, et, et, että tämä tekniikka on siirrettävissä ihmiseen tietenkin valitettavasti, sehän on ihan totta. Ja yksi tärkeä argumentti, luen kiitos, että monet tiedemiehet katsoivat, että ei ihmisen kloonaaminen tule kysymykseen eikä sitä edes aluta, koska siinä on juuri näitä vauriomahdollisuuksia, niin kuin huomattu, että kloonatot eläimet joutuvat kärsimään, saavat esimerkiksi tuntemattomia tauteja voivakseen jos kuitenkin sitä geenitekniikkaa parannellaan ja kehitetään, niin että ei sitten enää tule mitään tällaisia häiriöitä. Jotkut tiedemiehet voivat todeta, että mikä sitten onnistuu eläimillä, niin onnistuu ihmiselläkin ennen pitkää. Ja siltä pohjalta olisi, että tavallaan meni sitten pohja ihmisen kloonaamisen vastustavalta perustelta sama, saman tien. Mutta meille on kuitenkin erittäin tärkeää, että tämä, tämä tie, reitti katkaistaan, niin suljetaan nyt ja sinne töydään lopullisesti, ettei sitten muutaman vuoden kuluttua yhtäkkiä tiedä toteakaan, to, toteakin, että kyllähän tämä meiltä käykin, että tätähän voitaisiin ihmiselläkin kokeilla. Et sen varalta täytyy todella olla tarkkana ja pitää paransa. Thank you very much. And now... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Müller. Ja, Herr Vorsitzender, ich habe auch noch mal Fragen an... Kiitos. Minullakin on EFSAlle kysymyksiä vielä. Onko arvioita niistä määristä, joita elintarvikkeita tuodaan, jotka jo tulevat klooneista? Ja miten voidaan sitten tällä hetkellä varmistaa, että jos tulee tarvikkeita Yhdysvalloista, niin ei ole kyse sellaisista elintarvikkeista, jotka tarvitsevat luvan. On myös viitteitä siitä, että että kloonien immuunijärjestelmä voisi olla verrattain heikentynyt. Onko sen vuoksi myös kloonien jälkeläisillä tämä tilanne? Ja kollega, kun sanotte, että DNA pitäisi olla vertailukohta, niin en nyt ole ihan varma, koska jos minulla nyt on sonni, josta on siemennestettä, ja sitten siemenestä kloonatusta, joka on sama, niin täytyisi ihan DNAnkin olla sama. Ja nyt tehdä se johtopäätös, että voidaan tehdä ero, en tiedä. asti haluaisin siitäkin sitten tieteentekijöiltä vastauksen. No ja sitten lopuksi, jos nyt todellakin eläimillä on heikentynyt puolustuskyky, niin mitä vaikutuksia sillä on sitten meidän elintarviketurvallisuuteemme, jos Että kun, niin, mikä se elintarvikkeen osalta tämä tilanne on? Si. Kiitoksia Ajuus. Yes, eh, Kiitoksia kovasti. Kommentti ja kysymys Whitmanille. Te mainitsitte eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja etiikkaan liittyviä ongelmia. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Jos me haluamme syitä vastustaa kloonausta, niin tämän on, tämä on nimenomaan se argumentti, joka täytyy ottaa esiin. Täällähän puhuttiin jo elintarviketurvallisuuskysymyksistä ja EFSA on laatinut lausunnon, jossa sanotaan, että mitään ongelmia ei ole. Liha tai maito, joka tulee kloonatuista eläimistä tai niiden, ähm, tai pikemminkin niiden jälkeläisistä, ei ole ongelmallista siihen ei liity ongelmaa tai niihin. Eli jos me haluamme puhua kloonausta vastaan, meidän täytyy puhua nimenomaan eettisistä kysymyksistä ja eläinten hyvinvointikysymyksistä. Täällä puhuttiin myös geneettisestä monimuotoisuudesta. Jos eläin kloonataan, niin silloin ei tehdä geenimuuntelua, vaan kloonataan yksi yksilö sellaisenaan jalostuksessa taas valitaan tiettyjä yksilöitä, tiettyjä ominaisuuksia, joita halutaan joita halutaan jälkeläisille. Ja myös jos otetaan vaikka ori, jokin kuuluisa ori ja halutaan, että se saa lukuisia jälkeläisiä, joilla on hyviä ominaisuuksia, niin tietysti molempiin voidaan turvautua, mutta kun ajatellaan elintarviketurvallisuutta, äh, on muistettava, että elintarviketurvallisuus ei ole mikään oikea argumentti äh, vastustaa kloonausta, vaan nimenomaan eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ja äh, eettiset kysymykset ovat ne, jotka meitä huolettavat. Eli älkäämme käyttäkö elintarviketurvallisuutta verukkeena. Sitten Seuraava puhuja Leera. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja kovasti. Minulla oli pari suoraa kysymystä. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, mitä edustaja Juuso sanoi jo. Olen ihan samaa mieltä. En ymmärrä, miksi geneettisen monimuotoisuuden ongelma ylipäätänsä otettiin esille – sitä voitaisiin tietysti vähän enemmän avata. Edustaja Juuson kanssa aivan samoilla linjoilla niin tästä nimenomaisesta seikasta. Jos tarkastellaan maatalouden eh, käytänteitä, eh, ei siellä nyt varmaankaan tämä moninaisuus ole mitenkään kärsimässä. Kuluttajaliittojen edustaja eh, voisi vastata siihen, että uskoko hän todellakin omassa roolissaan, että kun ihmiset, ihmisiltä kysytään kloonauksesta, tietävätkö he, mistä on kysymys, vai kuvittelevatko, että, että tässä ruvetaan geenejä muuttumaan, että, että geeniperimä muuttuisi, vaikka ei näin suinkaan ole asianlaita. arveletteko, että he eivät pidä tästä koko ajatuksesta no, eettisestä, äh, moraalisesti, äh, vaan eivät välttämättä oikein ole jyvällä siitä, mistä tässä kloonauksessa oikeasti on kysymys. Aina kun, usein kun on tällainen tekninen äh, kysymys käsillä, niin on vaikea ymmärtää kaikkea sen luottavuuksia. Sen vuoksi ilmoittelu vast, puolesta tai vastaan lankeakin niin otollisen maaperän Esimerkiksi tällaiset äh, kloonaus, äh, GMO, näin poispäin, ne niputetaan iloisesti yhteen ja äh, katsotaan, että ovat kamalia asioita. Eli että katsotteko, että keskivertokuluttaja tietää, mistä kloonauksessa on kysymys teidän mielestänne? Minusta se olisi tärkeä seikka siitä mielelläni näkemykseni, näkemyksenne. Kuulisin ja vielä lopuksi totaisin, että mitä tutkimukseen tulee, tutki, tutkimus kehittyy, tutkimus kehittyy ja sinällään edustaa edistystä ja kehitystä. Minä en ikinä rohkenisi vastustaa tutkimuksen kehittämistä no, näillä sanoilla ja ajatuksilla kaikki ne varaumenienkin toteankin, toteaisinkin, että kun kerran esimerkiksi minun alallani ää, äh, ää, äh, Espanjassa tutkittiin kantasolua ja solutet, soluja ja näin poispäin, pyrittiin ihmisten elämänlaatua parantamaan. Monet sitä vastustivat äh, energisesti mutta tietysti siinä yhteydessä tehtiin erittäin tärkeää perustutkimusta. En sitä halua haastaa ollenkaan. Haluanpa nyt vain todeta, että kun ihmisillä on näkemys jostakin, niin sitä ottaa, valitsee puolensa sitten aika suutiokkaasti. Jos ajatellaan näitä kantasolututkimuksista, sinällään sehän on osoittautunut perin hyödylliseksi en tässä nyt ala vetää yhtäläisyysmerkkejä nimenomaan tämän kanssa vetämään, mutta koskaan ei pidä suhtautua periaatteellisen torjuvasti tutkimukseen ja sen kehitysmahdollisuuksiin. Mitä sitten eläinten hyvinvointiin tulee, sillähän on koko joukko hyvinkin perusteltuja huolia eläinten turvallisuudesta. Muistaen kaikki eettiset seikat, jotka ovat hyvinkin tärkeitä monille ihmisille ajatellen juuri, mitkä sitten voisivat olla seuraukset, jos sitä sitten vaikka ihmis sen perimään alettaisiin ympätä. Mutta niin kuin herra Liisa äsken Liisa totesi, että se mikä alkaa eläinten parista saattaa pikkuhiljaa liukua ihmiskokeisiin, josta, jossa sitten ollaankin jo todella vaarallisilla vesillä. Nämä eläinkysymykset on niin ikään sitten huolet otettava huomioon ja ratkaistava. Me puhumme tässä direktiivistä, joka lähtee kiellosta, kieltämisestä liikkeelle. Parannuksia tähän vielä kaivataan, vaikka oikealla tiellä ollaankin. Lähtökohta on hyvä. Mr. Eck. Kiitoksia seuraavaksi Eck. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia hyvin tietorikkaista alustuksista jotka tietysti tietyn tendenssin toivat esille. Mutta seuraavaan kohtaan ottaisin kantaa. Yhteiskunnassammehan ihmisen ja eläimen suhde kyseenalaistetaan. Italiassa, Alankomaissa, Saksassa, kaikkialla Euroopassa, tietysti myös Amerikassa ja muissa maissa, mutta ennen kaikkea täällä eurooppalaisella ydinmaalla. Eikä se ihmetytä, että yksi alustaja sanoi, että 66 prosenttia kuluttajista hylkää kloonituotteet eh, eettisistä ja moraalisista epäilyksistä johtuen. Haluaisin viitata siihen, että 150 vuoden aikana nyt todellakin eläimestä on tehty ja se on alennettu tuotantoyksiköksi. Ja kysymys on, että mitä eläimille vielä tehdään tulevaisuudessa sen asian johdosta, että nyt kun kysytään tämän ihmiseläinsuhteen perään, niin ei ole ollenkaan sopivaa, että tässä nyt leikitään Jumalaa niin sanoakseni, ruvetaan eläimiä kloonaamaan, puututaan evoluutioon. Tietysti aina tieteellisellä kehityksellä voidaan perustella, mutta mihin tieteellinen kehitys meidät on osittain vienyt sitten? Albert Einstein sen jälkeen kun hän näki, että mitä Hiroshiman pommi sai aikaa, niin hän sanoi, että tätä edistysaskelta ei olisi oikeastaan pitänyt ottaa ollenkaan. Emme tiedä nykyään, mitä kloonaamistekniikka jonain päivänä voisi vielä tuoda muassaan. Sen vuoksi olemme eurooppalaisille kuluttajille velkaa sen, että sanotaan amerikkalaisille kerrankin, että ei, klooniliha syökööt amerikkalaiset itse. Me olemme eurooppalaisia ja pidämme huolta siitä, että edistymme eettisesti ja mitä Atlantin toisella puolella tapahtuu, niin huolehtiko siitä itse. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitoksia kovasti sitten Bokuic. Hvala za besedo, hvala tudi vsem za današnje prispevke, ki mislim, da so nam poslancem zelo koristni pri zelo kompleksnem in zahtevnem vprašanju. Niin, tämähän on kovin monimutkainen kysymys, josta meidän täytyy päättää. Tuen niiden mielipiteitä, jotka ottivat eettisen näkökannan asiaan ennen kaikkea. Koska kun GMOt on asetettu kyseenalaisiksi, niin klonatuiden eläinten kohdalla niin on sitäkin suuremmalla syyllä. Eurooppalaiset viljelijät sanovat usein, että heillä ei suurta hyötyä näistä teknologioista ole. Sen vuoksi olen henkilökohtaisesti niiden puolella, jotka haluavat lähestyä asiaa hyvin varovaisesti. Myös eettiset kysymykset ovat hyvin tärkeitä. koska väestöämme uhkaavat ennen kaikkea eettismoraaliset kysymykset, eivät niinkään tekniset. Nyt on vuosi 2015 ja tänä vuonna puhumme Euroopan parlamentissa myös paljon TTIP-sopimuksesta e ja viittaan nyt niihin mielipiteisiin, että kun mennään neuvottelemaan näistä asioista, niin meidän täytyy hyväksyä selkeä kanta tästä ja tuoda se esiin sitten myös transatlanttisissa neuvotteluissa. Tässä täytyy kyllä moraalis-eettisten näkökohtien olla etusijalla. Kiitos. Äh, request. Nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan välittömästi puheenvuoron kolmelle asiantuntijalle, jotta te voitte antaa vastauksia. Robin, Robinson, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> so firstly, concerning... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin näkin mm, näihin kysymyksiin, jotka liittyvät eh, kauppakumppaneihimme, jäljitettävyyteen, sen sellaiseen. En mallankaan nyt halua puuttua. Se ei ole oikein EFSAn alaista asiantuntemusta se. Eli mitä sitten tulee arvioihin kloonausperäisestä elintarviketuonnista Yhdysvalloista, en sitä osaa tässä ja nyt sanoa sitten eh, kloonattujen eh, eläinten immunijärjestelmän heikkeneminen erityisesti jälkeläisillä otettiin esille. Meillä on eh, tieteellistä kirjallisuutta näistä jälkeläisistä. Siellä huomataan samanlainen elinkaari, hyvin samantapaiset lisääntymiskyvyt ja näin poispäin näyttävät, että heidän immunijärjestelmänsäkin, tai siis näin, niiden immunijärjestelmä toimivallan mainiosti. Mitä tulee geneettisiin eh, monimuotoisuuteen ja siinä yhteydessä viitattiin eh, kloonattujen eläinten vaikutuksesta eh, esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta horjuttavana tekijänä. To, Tokkosen enempää tulee olemaan vaikutusta niillä kuin muutenkaan kasvavalla, kiihtyvällä eläin- ja karjatuotannolla. Thank you very much if you allow me as some of the questions. Kiitoksia. Aika monia kysymyksiä esittivät espanjalaiset Me joten minä vastaankin espanjaksi. Mio, si, lo que he dicho acerca de la seguridad alimentaria. Niin, täällä puhuttiin muun muassa elintarviketurvallisuudesta ja siitä, että eettinen ryhmä – eettisiä kysymyksiä käsittelevä ryhmä on sitä tarkastellut. No kun me olemme tässä ryhmässä me keskustelleet sellaisten henkilöiden kanssa, jotka mielipiteitään lausuivat, niin he olivat kyllä huolissaan tästä asiasta. Mutta toisaalta EFSAn lausunnot ja myös ähm, muiden tahojen lausunnot ovat kyllä riittävän selkeitä, eli elintarviketurvallisuudesta ei sinänsä tarvitse olla huolissaan kun puhutaan elintarvikkeista, joita tehdään kloonattujen eläinten jälkeläisistä. Meiltähän tulee, siis, siis riskit eivät ole sen suurempia kuin perinteisetkään elintarvikkeet. Kaikkiin elintarvikkeisiin sitä paitsi liittyy riskejä, mutta me halusimme erityisesti kiinnittää huomiota tähän kloonausasiaan. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, että ne lausunnot, joita on saatu eri järjestöiltä, niin niiden perusteella mitään suurempaa riskiä ei ole tiedossa. Kuitenkin on todettava se, että kun puhutaan eri kantakirjaeläimistä ja kohorteista, niin kyllähän kloonaus vähentää monimuotoisuutta – jos puhutaan tai kysytään Tai jos puhutaan muutamista jalostuseläimistä, joiden avulla luotaisiin useita jälkeläisiä ja kaikilla olisi ongelmia, ja tämä sama geneettinen aines moninkertaistettaisiin, niin näitä jälkeläisiä tulisi tuhansia ja taas tuhansia ja miljooniakin, ja tämä olisi kyllä omiaan vähentämään geneettistä monimuotoisuutta, ja tämä on kyllä argumentti, joka kannattaa lausua ääneen. <clears throat> Eli tätä me olemme yrittäneet välittää tätä viestiä. Me olemme myös saaneet tietoa siitä, että on tiettyjä ominaisuuksia, joita ei, jotka kloonauksella eivät periydy. On tiettyjä ominaisuuksia, siis ei-geneettisiä ominaisuuksia, joita kloonauksella ei voida toistaa. Sitten te mainitsitte täällä kysymyksen tutkimuksesta. No, tutkimus on aina paikallaan, mutta täytyy ymmärtää myös, mikä uusien keksintöjen kaupallinen käyttö saattaa olla. Ja tämä on sellainen aihepiiri, että kun katsotaan nyt eläinten jalostamista ja sen genetiikkaa, niin ei ole varmasti epäilystäkään siitä, etteikö kaupallinen käyttö tulee olemaan joka tapauksessa aika marginaalista, ja se täytyy ottaa huomioon. Tässä puhutaan hyvin vähäisestä lukumäärästä eläimiä, aika marginaalisesta teknologiasta loppujen lopuksi. Ja <clears throat> eläinten kasvattajat nimenomaan ovat se taho, joka tulee päättämään, mitä tullaan käyttämään. Voi olla, että eläinten kasvattajia tämä kloonausvaihtoehto ei kauheasti kiinnostakaan Toki tietysti kloonauksella voi olla muita sovelluksia, jotka saattavat olla kiintoisia. Thank you very much. Uh, regarding the, the question... Kiitos siitä kysymyksestä, että onko Yhdysvalloista tullut elintarvikke, kloonielintarvikkeita. Ilman lupaa ei ole näyttöä sitä, että näin olisi. Tietääkseni ei ole tehty hakemusta hyväksyttäväksi uuselintarvikkeena komissiolle. Emme voi olettaa päinvastaistakaan. Ja myöskin Yhdysvalloissa jonkun aikaa on ollut kielto asettaa markkinoille elintarvikkeita klooneläimistä. Sitä on jatkettu vapaaehtoisesti. Joten ellei sitten ole ollut petostapauksia, niin enemmän usko, että klooneista on tullut elintarvikkeita EU-markkinoille. Sitten toinen kysymys kuluttajien näkemys kloonauksesta. Eurobarometritutkimuksessa tämä on tutkittu ja oli kysymyksiä, joilla yritettiin arvioida sitä, miten kuluttajat ymmärtävät kloonit ja pystyvätkö he tekemään eron kloonaamisen ja GMO välillä. Useimmat kuluttajat pystyivät oikein määrittelemään kloonaasien, mutta todellakin puolella vastaista oli vähän sekaannusta GMOin ja kloonamisen välillä. En nyt sitten kuitenkaan ole varma, miten tämä vaikuttaa kuluttajien asenteisiin kloonaamiseen, koska huolet, joita kuluttajat esittävät, olivat eettiseltä pohjalta. Useiden mielestä oli eettisiä syitä hylätä kloonaaminen eläinhyvinvointi vuoksi. Ja 66 prosenttia ajattelee, että se johtaa ihmisten kloonaamiseen. Ja merkittävää se oli myös sitä mieltä, että kloonaamisen vuoksi pidettäisiin eläimiä hyödykkeinä. Eli tässä on moraalisia vastalauseita. Sen lisäksi, kun kloonaamista keskustellaan, täytyy kuluttajien huolet suhteuttaa tarkoitukseen. Tässä puhutaan elintarvikkeiksi tarjoamisesta. Tietysti kloonaamiset voivat osittain hyväksyä sellaisten lajien osalta, joita halutaan suojella, niin siinä se näkemys on täysin erilainen kuin jos puhutaan elintarviketuotannosta. Täytyykö meidän tuottaa elintarvikkeita? Siinä mielessä kuluttajat uskovat, että siihen klooneja ei tarvita. Kiitos. Thank you very much. And now I give... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Voitte selostaa komission kantaa. Kiitoksia ihan äh, kom- kommenttien äh, muodossa. Mm, pidän tätä aika hyödyllisenä eh, informaatiolähteenä. Saamme paljon evästystä kesku- Eh, keskusteluun. Muutama kommentti toki kuitenkin sallittakoon. Ensinnäkin mainittiin, että pitäisi olla mahdollista löytää jonkinnäköisiä keinoja, jolla eh, voidaan sitten tunnistaa harvinainen eläin. Olen kyllä yhtä mieltä siitä, että mitä tulee sitten tiettyyn eläinyksilön tunnistamiseen sen geneettisen materiaalin perusteella on mahdollista. Mahdollista sitä vastoin ei ole tunnistaa sitten, erottaa kopiota alkuperäisestä alku, alkuperäinen ja kloonattu ovat geneettisesti samanlaiset. Jos meillä on joku siemenneste, siittiö, ei voi tietää, että onko, mistä, se, mistä se on nimenomaisesti peräisin. Eli näin tieteessä menee. Meillä ei siis ole mitään objektiivista menetelmää tunnistaa kloonia alkuperäisestä yksilöstä. Toisekseen että kun puhumme geneettisestä monimuotoisuudesta, se on tietysti sen tällainen eh, jatkumo, joka eh, pitkällä aikavälillä eh, vähentää geneettistä moninaisuutta, monipuolista. Mutta jos puhut, esittää saman kysymyksen teho, tehoviljelystä, niin pitää vastata kyllä. Tehoviljely sopistaa monimuopio diversiteettiä kautta maailman, koska nyt tässä valitaan sellaiset eläimet, jotka tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen meidän tarkoitusperiemme ajatellen. Eli siinä se biodiversiteetti saa sitten kyytiä. Minä kysynkin, että aiommeko nyt sitten lopettaa tehoviljelyn tämällä, tällä perusteella, no tokkopa sentään. Meidän täytyy miettiä, että mikä osa tästä yleisestä trendistä juontuu kloonauksesta, eikä se häppäinen prosenttiluku se ole. Toinen eh, seikka tai kolmas oikeastaan liittyy tähän toistuvaan eh, huoleen siitä, että, että me puhumme kloonauksesta vain kun amerikkalaiset sitä penäävät. Haluan tehdä kristallinkirkkaisen, että näin ei ole asianlaita. Meidän täytyy myöntää, että kloonaus on sellainen eh, tiede, tieteellinen tutkimuksen tuotos, jota, joka resonoi myöskin kautta maailman Eurooppaan asti koko joukko ihmisiä uskoo vielä, että tästä, tästä Tästäkin, no, tässä olisi vielä ammennettavissa aika paljonkin hyötyä noin ekologisesti Euroopassa, näin uskotaan. Ja jos sitä ei lähdetä sääntelemään, silloin meillä ei ole riittäviä sääntöjä, riittävät säännöt ovat, selkeät säännöt ovat tärkeitä eurooppalaisia varten, ei mitään Amerikan tarpeita varten meidän täytyy löytää sellainen ratkaisu, joka sopii ja istuu meidän tarpeisiimme, eikä sinne reagoida sitten tuolta merten takaisiin vaatimuksiin tai jostain muualta taholta tuleviin pyyteisiin. Ja sitten ihan lopuksi äh, ilokseni panin merkille, että nyt on kristalloitunut se, että me, meillä on tämä eläinten hyvinvointiongelma, äh, meillä on ongelma, joka liittyy eettisiin huolenaiheisiin ja eikä, eikä niinkään elintarviketurvallisuuteen. Ja haluan tässä todeta, että siksi, että me, miksi meillä on nyt kaksi ehdotusta eikä vain yksi, syy on se, että me pyrimme löytämään oikea, asianmukaisen oikeusperustan näiden asioiden käsittelemällä, koska eh, eh, eh, eläinten hyvinvointi voitiin pohja, pohjataan tietyille perusteille, mutta muilta osin sitten tämmöinen esimerkiksi kloonaus on jo eri asia. Meidän täytyy miettiä, miten me näitä eettisiä ja muita siihen liittyviä seikkoja pystymme sitten tarpeeksi ottamaan huomioon. Mutta komissiossa me, meidän pitää vain voida noudattaa sitten niitä sääntöjä, jotka on sopimuksessa seisoo, ja meidän perusteella sitten toimitaan. Konsensus saattaa olla hyvinkin laajalle menevää, kuten tässä on kuultu, niin kuin täytyy myöntää tietenkin, että tässä mennään pidemmälläkin kuin pelkästään maatalous, elintar- maataloustuotteiden tuottamiseen kaikki on määriteltävä ja meidän pitää tässä tietenkin tietää, millä tavalla lainsäädäntöteitse tässä edetään. Se on hyvä aina pitää mielessä. Thank you to you. Kiitoksia teillekin. Ja nyt antaisin vielä puheenvuoron esittelijöillemme loppuhuomioita varten ennen kuin lopetamme tämän erittäin kiintoisen kuulemistilaisuutemme. Moi, ole hyvä. Grazie. Kiitoksia. Hyvät kollegat, kuten olen jo voinut sanoa alu- alkupuheenvuorossani, niin me olemme vielä aika ihmeissämme EFSAn analyysistä. Uskon, että tarvitaan vielä aikaa ennen kuin saadaan lopullisia tuloksia. Uskon, että kaikkien meidän Euroopan kansalaisten terveys tarvitsee ja ansaitsee enemmän huomiota. Kyllähän, emmehän halua, että Eurooppa kohtelee kuluttajiaan kaltoin. On erittäin tärkeää, että me myös selvitämme, minkälaisia vaikutuksia sellaisella lihalla ja maidolla, joka tulee kloonieläimistä, on kuluttajiin 10 tai 20 vuoden aikana, koska nythän tutkimuksia on tehty vain laboratorioissa muutamien kuukausien aikana. Emme me tiedä, minkälaisia vaikutuksia on ihmisiin kymmenen vuosien aikana meidän täytyy ymmärtää, että saattaa tulla terveysongelmia väestössä ja se tulee aiheuttamaan taakkaa terveydenhuoltojärjestelmällemme. Ja se johtuu vain tuottoa, rahaa kloonilihan avulla. Kyllä Euroopan unionin täytyy ymmärtää, että me emme voi tehdä kompromissia, silloin on kyse tärkeistä periaatteista. Emme me voi ö, ö, pitää esimerkiksi eläinten hyvinvointia neuvottelukysymyksenä sitä täytyy kunnioittaa. Euroopalle on tunnonomaista sen tuotteiden laatu, ei määrä. Ja jos haluamme olla kilpailukykyisiä ja haluamme luoda suuressa mittakaavassa tuotteita, niin jos se todellakin sitten kompromettoi, riskeeraa terveyden, niin emmehän me voi niin tehdä. Ja miten me voimme taata kuluttajille mahdollisuuden tehdä valistuneita päätöksiä ostamistaan elintarvikkeista, jos tieteellinen tietokin on vielä kyseenalaista. Ajatellaan vaikka, että eläimiä eläimille annetaan hormoneja. Minkälaisia vaikutuksia tällaisella käsittelyllä on ihmisille pitkällä aikavälillä erityisesti? Eli <clears throat> meillä on varmasti tulossa erilaisia ongelmia, mistä me tiedämme esimerkiksi hengitys- ja hengityseläinten ongelmia, sydänongelmia. Haluamme, että riskit selvitetään, otetaan huomioon myös seuraamukset ihmiselle ennen kuin lähdetään tälle tielle. Ja sitten kun ajatellaan elintarvikkeita, kansalaisten täytyy tiedä, mitä lautasella on. Kuka takaa sen, että ei ole GMOta tai klooniruokaa? En minä tietenkään halua tässä yksinkertaisesti vain sanoa, että että äh, tässä ei ole mitään tutkimusperusteita äh, ja että me puhumme ihan pötyä täällä, mutta täytyy äh, muistaa, että tässä on kyse erittäin arkaluontoisesta alasta, maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta. Tarvitaan tieteellistä varmuutta. Globaali, globalisoituneessa maailmassa emme voi sallia itsellemme sitä, että teemme sellaisia virheitä, joiden tehtyämme meillä ei ole enää paluuta. Täytyy olla vastuullinen. Kiitos. Thank you very much, and now I give the floor to... Nyt on, annan puheenvuoron Sommerille. Olkaa, Sommerille. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich... Kiitos puheenjohtaja. Kaikille osallistujille esittäisin kiitoksen alustajille, mutta myös kollegoille, jotka kysyivät kysymyksiä juuri ja saatiin valaistusta yksityiskohtiin. Se, mikä nyt kuulemistilaisuuden johtolanka minulle on, niin Klonasta eivät halua viljelijät, selostajat eivät tarvitse. Kuluttaja ei halua sitä. Vaikkakin elintarvikkeet sitten tulisivat klonatusta eläimistä tai jälkeläisistä, ja vaikka ne olisivat turvallisia nykytietämyksen mukaan, mutta kollega Moihan tässä painotti, että ei mitään pitkäaikaistutkimuksia asiasta ole. Eläinsuojelunäkökohdat ovat selkeästi vastaan nuorten eläinten, emoeläinten, suuri kuolevuus, epämuodostumat, komplikaatiot, tiineyden aikana niin edelleen. Kustannukset ovat suuret. 6 prosenttia esimerkiksi sijoilla vain tuo onnistumisaste ja olemassa oleva kloonausmetodi, sehän on ollut nyt 50-60 vuotta olemassa on sellainen, että ongelmat eivät ole vähentyneet, kun on kuitenkin tutkimuksen kannalta aika pitkä aika. Eli jos ajatellaan nyt eläinten terveyttä, kuolleisuusasteet ja niin edelleen. Ongelmia ei ole ratkaistu ja sehän osoittaa, että tulevaisuuden odotukset ovat tässä mielessä oikeastaan huonot. Uusi klaanaus. Metodikaan ei ilmeisesti ole näköpiirissä, joka voisi ongelmat ratkaista. Nyt sanottiin, että on vähän kloonieläimiä, joita tuotetaan sukusoluista ja alkioista. Sen vuoksi jäljistettävyys pitää ollakin erittäin hyvä, kun ajatellaan lisäämisaineistoja. Ja muuten haluaisin viitata siihen, että nythän on kantakirjoja ihan tavanomaisessa eläinjalostuksessa. Jotain sellaista hän nyt sitten kloonieläimillä vastaavasti täytyy olla mahdollista. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, jos nyt saan tämän lihan osalta lisätä, niin sielläkin täytyy olla jäljitettävyys mahdollista. Kyllä siihen liittyy kustannuksia, mutta GMOissa on myös saatu jäljitettävyysjärjestelmä. Eikä siinäkään nyt laboratoriossa voida välttämättä osoittaa, että GMOsta olisi kyse kasvien osalta, joten kloonieläinten kannalta nyt sitten täytyy jäljestettävyysjärjestelmä saada aikaan. se tieto tästä on oikeastaan saatu tästä kuulemistilaisuudestakin tänään, kun olen kaikkea kuunnellut, mitä täällä sanottiin. Sitten on tämä huolenaihe, että sitten tämä lisäämismenetelmä, kloonaaminen, tulisi käytettäväksi lopulta ihmisiin, jos se sallitaan, että kloonaaminen laajenee yhä enemmän. Tämän huolen kyllä jaan, koska kokemus osoittaa, että kaikki lisäämismenetelmät, jotka elostuksessa piirissä on kehitetty, niin ovat sitten päätyneet ihmisiin ja käytetään siellä. Ja jos nyt Klonaaminen ihmisillä onkin kielletty maailmanlaajuisesti, niin en nyt sitten tiedä, miten tilanne kehittyy tulevaisuudessa. Ja kysymys on myös se, että juuri koska tekniikkaa ei pystytä parantamaan, kun sitä näin monen vuoden aikana ei ole parannettu, niin mitä sitten, jos kloonaamista tulee niin itsestään selvää, että 15-16-vuotias joku isoäiti määräkoira kloonataan, mitä tahansa kissa, kollegahan puhui Mary McGuinness siitä, että mitä sitten nämä arvokkaat hevoset esimerkiksi. Mutta siinäkin samat terveysongelmat, epämuodostumat, surikuolleisuus, kärsivät emoeläimet, ei sekään muutu. Vaikka kloonamista tulee kiinnitetään selvempää, jos se nyt sitten sallittaisiin tuotannossa. Niin, kyllä parlamentilla on suuria eettisiä huolia, että se tuli tänään selväksi myös. Mutta miten sitten tämä uusi parlamentti reagoi, se ei ole varmaa. Ei ole vielä ottanut kantaa, mutta ilmeisestikin huolet ovat samat kuin edellisellä parlamentilla. Kyllä, eettisiä huolia on myöskin koskien eläinten suojelua, ovat meille tärkeitä asioita. Joten ihan niin luottavaisesti näihin eläinperäisiin tuotteisiin. Elintarvikkeiden turvallisuuden osalta niin ei tämä parlamenttikaan niin luottavasti siihen suhtaudu. Yksi edustaja sanoi, että periaatteessa pitäisi olla selvää, että, että kloonamissa on kyse tällaisesta sivuasiatekniikasta, marginaalisesta tekniikasta. No onko se sitten niin tärkeää, jos kielletään? tämä kysymys salin esitetyksi lopuksi, että eihän se nyt epäsuhtaista olisi, jos se tällainen marginaalinen tekniikka on. Tähänkin tämäkin ajatus minulle pulpahti mieleen tässä lopuksi. Ja sitten lopuksi olen sitä mieltä, että jos tämä parlamentti nyt käsittelee tätä kloonaamisen tekniikkaa, niin sitten täytyy löytää oikeudellinen sääntely eläinperäisille tuotteille, jotka juontuvat kloonaista, koska ei voi sanoa, että kielemme kloonaamisen meillä, mutta mitä sitten tuodaan tuotteena, niin tulkoon sitten ei se niin tärkeä ole. Se kyllä olisi vastoin perustavanlaatuisia vakaumuksiamme. Meillähän on vastuumme EU-ssa. Sen puolestaan, vastuun puolestaan EU toimii. Ja sitä haluaisin loppujen lopuksi painottaa, että tarvitsemme nopeasti eurooppalaisen lainsäädännön. Tähän tietysti TTIPkin e asiaan liittyen neuvottelut ovat meneillään ja sen vuoksi on tärkeää, että päätämme EUn osalta itsenäisesti ja löydämme ratkaisun ja luulen, että siihen pystymmekin ja ettei siihen niin paljon aikaa mene. Jos kaikki asian osallistuvat todellakin sitä haluavat. Vielä kerran kiitoksia kaikille myötävaikuttaneille tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteen ja Innolla odotan näkeväni, miten asia etenee. Kiitos. Thank you. I also... Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita, komissaaria, pysyvää edustajaa Latvian edustustosta ja kaikkia jäseniä kiintoisesta ja eloisasta keskustelusta, joka varmasti tulee ohjaamaan meitä, kun tulemme tekemään jatkossa valintoja tässä tärkeässä asiassa. Sikierskiä haluan niin ikään kiittää siitä, kuinka menestyksekkäästi hän järjesti hyvässä yhteistyössä tämän kuulemistilaisuuden. Tämä on ensimmäinen askel, kun teemme yhteistyötämme, joka epäilemättä sukeutuu hedelmälliseksi. Huomenna meillä on kokous tässä samassa huoneessa, siis Envi-valiokunnan kokous, kun taas Agri-valiokunnan kokous on 5G3 salissa kello yhdeksältä niin ikään. Eli voimme lopettaa tämän kokouksen, mutta siis, Jers, siis Kierskillä on vielä pieni ilmoitusasia. Niin pahoittelen kovasti, mutta edustajat Rebeka ja edustaja Rike haluavat kutsua teidät osallistumaan julkiseen kulmistilaisuuteen hyvin tärkeästä teemasta logistiikka strategisena kysymyksenä kasvun kannalta EU-ssa. Kulmistilaisuus on 18.30 tänään SPP 7050 yhdessä koko Sekon kanssa. Eli heidän nimissään välitän tämän pyynnön teille tai kutsun. Kiitos.